Good afternoon, ladies and gentlemen. Good afternoon, colleagues. Um... Hyvää iltapäivää, hyvät kollegat. Meidän pitäisi varmasti aloittaa tämä päiväinen regivaliokunnan kokous. Voisimme ensimmäiseksi hyväksyä esityslistan. Onko mitään ehdotuksia muutoksiin esityslistaan? Ei ole nähdäkseni. Kiitoksia, joten voimme hyväksyä esityslistan. Ja seuraava kohta on pöytäkirjan hyväksyminen kokouksesta 11-14. tammikuuta ja pöytäkirja yhteiskokouksesta kulttuurivaliokunnan kanssa 25. tammikuuta. Pöytäkirjaluonnokset näistä kokouksista jotka ovat äh, sähköisesti saatavilla. Me emme niitä enää tulosta niin kuin äh, aikaisemminkin, jos ei ole vastalauseita äh, kokouksen aikana, niin ne voidaan hyväksyä, ei kommentteja. Sitten puheenjohtajan ilmoitukset. Minulla ei ole mitään erityisilmoituksia tänään, joten me voimme mennä aivan suoraan seuraavaan kohtaan. Ja siinä puhutaan EIP-ryhmän roolin tarkastelusta EUn kohesiopolitiikassa. Tämä on ensimmäinen kohta, varsinainen asiakohta esityslistalla ja siinä tosiaan puhutaan EIP-ryhmän roolista kohesiopolitiikassa. Tämän selvityksen on pyytänyt valiokunta ja sen on hoitanut EPRC ja tavoitteena tässä tutkimuksessa on kattava analyysi ja tarkastelu siitä, miten kohesiopolitiikan tavoitteet on saatu aikaan Euroopan investointiryhmän tuella. Ja tässä on todettu, että kohesiopolitiikka on noussut 2007-2014 kaudella merkittävästi ja nousu on ollut myös nyt nykyisellä uudella ohjelmakaudella. Johtopäätöksissä on myös, että hyvin rajoitetusti rajoitettu tehokkuus ja siinä ehdotetaan, että jotta voitaisiin lisätä vastuuvelvollisuutta rikivaliokunnan ja e ip ryhmän pitäisi korjata. Ja nyt professori John Butler ja herra Arno van der Schwet, kumpikin ovat Stratridgein yliopistosta. Meillä on tälle kohdalle laskelmoitu noin tunti ja me annamme ensin puheenvuorot näille kahdelle vieraallemme. He voivat lyhyesti esitellä yhteensä 30 minuuttia korkeintaan ja sen jälkeen annan puheenvuoron keskustelua varten ja kysymyksiä varten jäsenille, joten äh, kumpi teistä nyt sitten aloittaakin, herra Vahtlä. Um, kiitoksia puheenjohtaja, hyvät ja valiokunnan jäsenet. Kiitoksia tästä kutsusta tulla tänne tänään iltapäivällä esittelemään tutkimustamme. Olen John Bartel, vasemmalan tutori Ander van der Svet. Hän johti tätä tutkimusta, jonka nyt esittelemme. Siinä arvioitiin Euroopan investointipankin roolia Euroopan kohesiopolitiikassa. Tämän tutkimuksen kontekstista ensin puheenjohtaja siihen lyhyesti jo viittasikin. Kyseessä on Euroopan investointipankin merkittävämpi rooli kohesiopolitiikassa sekä suoran että välillisesti sitä myötä, kun toiminnat ja palvelut kattavat yhden laajemman alan sekä lainausta, kapasiteetin rakennusta, analyysiä ja neuvontata, neuvontapalveluja sekä rahoitusvälineiden täytäntöönpano liittyvät toimet. Tämä antaa EIPlle merkittävän roolin ja sitä olisi kysymyksiä, jotka ovat perusta tälle tutkimukselle. Ensinnäkin olisi paremmin ymmärrettävä, mitä EIP tekee kohesiopolitiikan osalta ja tämän jälkeen on esitettävä kysymys, ovatko EIPn toimet tehokkaita kohesiopolitiikkaan liittyvissä asioissa. Ja edelleen on pohdittava IPn vastuvelvollisuutta, avoimuutta ja näkyvyyttä. Sitten ovat nämä tärkeät toimielinten väliset kysymykset ja suhteet EIPn ja komission välillä ja toisaalta EIPn ja Euroopan parlamentin väliset suhteet kohesiopolitiikan alalla. Ja tästä sitten johtuu asettuu kysymys, millaisia mer- seurauksia Euroopan parlamentille täällä on erityisesti regivaliokunnalle kohesiopolitiikan alalla. Näistä huolista muodostui tutkimuksen aiheet ja rakenne ei, myös tälle esitykselle tänään iltapäivällä. Haluaisin kiinnittää huomioon ne tähän tutkimuksen esittelyyn kyseessä on lopullisen tutkimuksen luonnosesittely vielä viimeistelyä tehdään. Otetaan huomioon huomiota ja muilta toimielimiltä instituutioilta ja odotamme vielä palautetta myös tältä valiokunnalta. Ja tämän jälkeen sitten viimeistelemme tutkimuksemme mahdollisimman pian valiokunnan kokouksen jälkeen. Nyt antaisin puheenvuoron kollegalle. Hän voisi käydä läpi tämän tutkimuksen asiasisällön. Kiitoksia kovasti John, kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia teille kutsusta ja mahdollisuutta, mahdollisuudesta esitellä tätä tutkimusta. Aivan lyhyesti ensin menetelmästä. Lähtökohtana tälle tutkimukselle oli systemaattinen katsaus ajatellen äh, kirjallisuutta, joka liittyy äh, tähän äh, politiikan alaan ja tällä tavoin kävimme läpi rahoitusväline katsauksen ja myös ohjelmakauden ja tämän kauden, jossa EIPllä oli rooli. Ja sitten kolmas näkökohta tässä, eh, siinä on eh, myös katsaus eh, eri maiden tilanteeseen, 28 jäsenvaltiota, ja me saimme 19 vastausta, 18 18 jäsenvaltiosta ja sitten institutionaaliset suhteet EIPn, Euroopan komission parlamentin välillä ikään kuin nämä puoli rakenteelliset strukturoidut katsaukset ja kun laadimme kaikki nämä yhteen, vedimme niistä yhteenvedon ja suositukset ja ja nyt kun katsotaan EIPn roolia kohesiopolitiikassa, me olemme äh, jakaneet tämän neljään alueeseen. Jotkut menevät päällekkäin näistä. Ja äh, ensimmäiseksi EIPllä aivan kohesiopolitiikan alusta on tarjonnut lainoja. Äh, EIP tarjoaa erityyppisiä lainoja erityyppiset lainat on luonnosteltu tässä raportissa. Siellä on suoria puitelainoja ja rakennelainoja. Varsinkin siellä on rakennelainojen SBL-lainat, joissa yhteisrahoitetaan eri hankkeiden rahoitusta, varsinkin rakennerahastoissa. Ja sitten äh, tämä niin sanottu capacity building äh, joissakin tapauksissa. Äh, tässä voi olla lainaus ehdollista esimerkiksi niin, että perustetaan yksikkö hankkeelle. Ja varsinkin kohesiopolitiikan yhteydessä Jaspers otettiin käyttöön 2005. Se on yhteinen aloite regiopääosasta pääosastosta ja EIPstä, ja siinä tuetaan alueellisia hankkeita. Mm, aloite on jatkunut tällä nykyisellä kaudella. Jaspers tarjoaa riippumatonta neuvonantoa jäsenvaltioille, joita voidaan valmistella eh, laadukkaita hankkeita. Jasmin aloite oli eh, toinen tähän alueeseen liittyvä aloite 2007 ja siinä äh, on haluttu tukea äh, tukea näitä hankkeita, mikrorahoitushankkeita 2014-2020 uusi äh, tekninen alusta on otettu käyttöön komission kanssa kumppanina EIP. Siinä annetaan yhteistä ohjausta, joka liittyy rahoitusvälineisiin ja se kattaa koko täytäntöönpanosyklin. Tarkoituksena on tarjota neuvoja ja suosituksia ja tämä rooli on laajentunut eri ohjelmakautsien aikana. Ja tässä yhteydessä, kun puhutaan erityistukivälineestä, E IF on äh, analysoinut äh, näitä välineitä, jotka on kohdennettu yrityksiin ja EIP on äh, tehnyt toteutettavuustutkimuksia ja kyseessä on nimenomaan Jessica-aloite 2014-2020 ovat pakollisia niille, jotka saavat rahoitusta rakennerahoistoista ja silloin, kun viranomaiset pyytävät näitä voidaan tehdä tällaisia arvioita myös. Ja sitten viimeiseksi EIP voi täytäntöön panna holdingrahastoja, joita on perustanut, joita ovat perustaneet jäsenvaltiot tai alueet, silloin kun ne jäsenvaltiot tai alueet pyytävät niin sanottu mandate management toiminto. Ja tässä on mukana yritystuki ja kaupunkikehitys 2014-2020. Siellä on myös kohesiopolitiikan, kohesiopolitiikalla toimia tässä ja sitten rahoitusvälineet, vaikka tässä puhutaan laajemmin toimista, mutta siinä keskitytään nimenomaan nämä rahoitusvälineisiin aivan lyhyesti. Nämä ovat äh, sellaista takaisin maksettavaa rahoitustukea ja äh, siellä on lainoja, takuita ja muita riskinjako äh, välineitä ja näitä voidaan täytäntöön panna joko suoraan tai sitten voidaan käyttää rahastojen rahastoa, niin sanottua holding-rahastoa välissä, jossa on erilaista tukea eri, tas, eri rahoitusvälineistä. Ja niin kuin tuolla kuvissa näkyy, siinä kohesiopolitiikassa on rahoitusvälineiden osuus kasvanut ja 570 miljoonaa 94-99 kaudella 1,3 miljardia 2026 ja 17 miljardia 2017 ja 13 ja 2014-2020 noin 24 miljardia on ennusteena. Ja kun yhä enemmän äh, käytetään tätä, niin äh, siinä on mukana paljonkin enemmän EIP. Äh, ja mitä tulee sitten kohesiopolitiikan täytäntöönpanoon, siinä ennen 2000 ei ollut näköisiä säännöksiä ajatellen täytäntöönpanoa ja siinä mukana oloa rakennerahastoissa. E IP tarjosi rakennerahastojen ohella tukea. 2026, 2006 tämä rooli oli hyvin samantyyppinen. Se oli rajallinen ja se oli neuvoantava rooli ajatellen ohjelma-asiakirjoja. EIP on ollut merkittävämmässä roolissa 2007-2013 e, varsinkin e, niin sanotussa mandated management roolissa ja 2007-2013 e, myös yhteisymmärryspöytäkirjat ajatellen Jessica ja siinä on eri osapuolina muun muassa EIP, ja 2014-2020 EIP on ollut mukana täytäntöönpanossa rahoitusvälineitä ja lisäksi tämä tämä rooli eri ohjelmissa se on nyt asetuksessa mukana. Nyt on tärkeää huomioida tässä yhteydessä, että vaikka IP on lisännyt vastuitaan ajatellen täytäntöönpanoa rahoitusvälineissä, siinä on tietty vastuu myös rahoitus, mutta siinä vastuu on edelleen jäsenvaltioilla ja muilla osapuolilla. Ja sitten tehokkuus ajatellen Eh, neuvoa antavaa eh, ja eh, mahdollisuuksia rakentavaa politiikkaa siinä EIP ja Euroopan investointirahasto ovat kehittäneet oman metodologiansa ja ne ovat tehneet arviointeja. Olemme osoittaneet, että EIP ja EIFn suositukset näissä tutkimuksissa, niitä ei aina noudatettu jäsenvaltioaluetasolla. Ja eh, usein oli ongelmia myös kustannuksissa. Ja eh, voidaan katsoa, että tässä oli myös ensimmäinen vaihe siinä, että saadaan jäsenvaltioita liikkeelle siinä, että käytetään nämä rakenne- tai rahoitusvälineitä ja saadaan aikaan konsensusta. Täällä on mainittu myös mahdollinen eturistiriita EIPF. E näin on tehty toteutettavuustutkimuksia ja suosituksia Ehkä tätä pitäisi katsoa myös siinä yhteydessä, äh, niin kuin äh, Jeremy ja Jessica äh, arvioinnit, niin ne ovat ikään kuin pilotteja ja niiden rakenteet kehittyvät. Ja jäsenvaltioissa oli viranomainen, joka päätti rakenteen näissä rahastoissa, mitä se täytäntöön pantiin ja kuka hoitaa rahastoa. Lopulta EIP on ulkoistanut aika paljolti arviointitoimiaan ja myös laatinut ex ante arviointeja 2014-2020 kaudelle. Ja sitten kun katsotaan tehokkuutta, tässä mandate management äh, toiminnossa. Siinä EIPn, EIFn rooli, äh, äh, hyvin vähän on ollut tietoa saatavilla ja melko lyhyessä ajassa on siis hyvin lyhyesti kokemusta täytäntöönpanosta. Kun katsotaan tätä jäsenvaltioiden antamaa tietoa ja komission yhteenvetoa EIF e 2014, niillä oli alempi absorptioaste. Ja kun verra, ver, vertaamme tätä siihen tilanteeseen, että ei ollut näitä holding rahastoja. Ja on myös sellaisia jäsenvaltioilla, joilla on vähemmän kapasiteettia ja joilla on ollut ongelmia rahoituskriisin myötä. Ja toinenkin selitys voisi olla se, että rahoitusvälineen rakenteelliset lainsäädännölliset muutokset ovat aiheuttaneet ongelmia. Pitää huomioida myös se, että EIP ja EIF sisäinen seuranta tiedosto. Siinä äh, katsotaan todellakin, äh, miten tilanne kehittyy 2015 vuoteen. Ja äh, toinen sitten on ollut hallintomaksut, hallintokulut, EIP ja EIF kun katsotaan niitä yhdessä, ne ovat suunnilleen samat kuin kun jos niitä verrataan vastaaviin instansseihin. Ja sitten nyt on nähty, että hallintomaksut ovat hiukan korkeammat EIFlle ja sellaiset instanssit, jotka ovat EIF, e niillä saattaa olla hyvin erityyppiset maksut ja niissä on erityyppisiä maksuja ja varsinkin ajatellen nämä takumaksuja. Ja tällä on merkittävä rooli myös silloin, kun katsotaan, minkä kokoisia nämä hallintomaksut ovat. Ja sitten nämä lainaustoimet, sillä on merkittävä tekijä tässä. Ja nykyisessä muodossaan EIP on ensinnäkin sen pitää säilyttää oma, oma luottokelpoisuutensa ja kolmenaan luokitus mahdollistaa sen, että se voi tarjota, tarjota lainoja palvemalla ja sillä on myös tietyt Euroopan poliittiset tavoitteet tavoitteena ja nämä heijastelevat ikään kuin näet tätä kaksinaista roolia 2007-2013 kaudella EUn sosiaalisen mm, kohesion panostus oli 148 miljardia. Ja tässä näkyvät nämä saajamaat. Nyt rahoituksen laajuus osoittaa, että tässä on hyvin merkittävä osuus, joka liittyy EUn kehittämiseen. On kuitenkin mm, hyvin vähän tutkimuksia vaikutuksista, varsinkin kohesiopolitiikan alalta skaala tässä rahoituksessa, joka on mennyt ohjelmiin, sitä ei oikein ymmärretä. Meillä ei ole kokonaisnäkemystä yhteisrahoituksesta näissä EUn kohesiohankkeissa. Ja nyt kun katsotaan vastauksia jäsenvaltioista, Yleensä ottaen EIP, EIF ovat toimineet tyydyttävästi jäsenvaltioiden mukaan keskimääräisesti neuvoa antavana ja kapasiteettia rakentavana. Tässä mennään yhdestä viiteen skaalalla ja myös raho, rahastohoitajan rooli hiukan alemmalla tasolla kuitenkin. Ja tässä aika pieni kuva, mutta tässä on pyydetty tunnistamaan niitä alueita, jotka ovat eniten hyötyneet EIPn toimista ja tuotteista. Ja tässä kuvassa näkyvät kumuloidut vastaukset. Ja avaintekijät tässä ovat ne, että pääsy yhteisrahoituksen saatavuus ja analyyttinen tuki, ne ovat merkittävimpiä hyötyjä kohesiopolitiikan alalla. Pyysimme myös tarkastelemaan päähaasteita EIPn toimissa ja siellä monimutkaiset, ruu, monimutkaiset säännöt ja muut tekijät ovat olleet haasteena ja täytyy katsoa tietenkin, että tässä toimitaan asetuksen puitteissa ja sääntöjen monimutkaisuus saa, sillä on mahdollisesti vaikutuksensa siihen, miten nämä asiat nähdään jäsenvaltioissa. Myös korkeat maksut ja täytäntöönpanon kustannukset ovat merkittäviä haasteita. Ja sitten EIPn äh, lisääntynyt rooli kohesiopolitiikassa äh, ja myös äh, rahoitusvälineen tekninen rooli. Se on vaikuttanut myös avoimuuteen ja näkyvyyteen, samoin kuin vastuuvelvollisuuteen. EIPllä on hyvin autonominen asema EUn toimielinjärjestelmässä ei se tietenkään tarkoita, että se on täysin riippumaton lainsäädännöstä. Viime vuosina EIP on pyrkinyt lisäämään avoimuuttaan ja läpinäkyvyyttään. Esimerkiksi nyt on otettu käyttöön niin sanottu aliraportit ja ne lisäävät avoimuutta. Euroopan parlamentti haluaisi vahvistaa tiettyjä näkökohtia avoimuuspolitiikassa ja varsinkin kun arvioidaan talous- ja sosiaalivaikutuksia jäsenvaltioilla on yleensä hyvin myönteinen näkemys ajatellen vastuvelvollisuutta, avoimuutta ja näkyvyyttä EIPen tuotteissa, toimissa. Ja tässä näkyy, että joissakin, joiltakin osin on alemmat arviot vielä. Ja nyt kun katsotaan Euroopan parlamenttia, Euroopan investointipankin suhteita, Euroopan parlamentissa eh, talousarvion valvontavaliokunta ja talous eh, valiokunta eh, tarkastavat ja valvovat. Siellä on vuosikertomuksia EIPn toimista mutta EIPn äh, valvonta äh, kohesiopolitiikan suhteen on äh, osittaista ja ad hoc valvontaa. Ja tällä hetkellä pääasiallinen osapuoli regi-valiokunnalle kohesiopolitiikassa on Euroopan komissio. Regivaliokunta hyvin rajallisesti suoraan valvoo tätä kohesiopolitiikkaa ja kun katsotaan viranomaistasoa ja yhteyksiä regivaliokuntaa siinä EIPn ja regivaliokunnan yhteydet ovat aika rajalliset ja siellä on mahdollisuus vielä kehittää asiaa eteenpäin. Ja sitten katsotaan vielä sitä, miten äh, valiokunnat voisivat, äh, muutkin valiokunnat kuin KONT ja EKON voisivat tosiaan tulla mukaan äh, toimintaan. Ja sitten komission, suhteet komission, korkeimman tason suhteet Euroopan komission ja EIPen välillä, ne tulevat esiin pankin säännöissä. Komissio nimittää jäsenenä johtokuntaan ja komissio on merkittävä merkittävä osapuoli. Artiklassa 19 sanotaan, että komissiolle kerrotaan silloin, kun EIPllä on hankkeita ja lainaustoimia. Tämä on tärkeä koordinointivelvoite. Kuitenkin hankkeet hankkeita, mitenkään komissio harvoin haastaa. Ja saattaa olla myös, että ei riittävästi kiinnitetä huomiota EIPn lainauskysymyksiin. Sitten ähm, hallintotasolla EIP ja äh, komissio ovat kehittäneet suhteitaan merkittävästi ja myönteisesti ajatellen kumpaakin osapuolta. 2007-2013 kaudella EIBn ja regiopääosaston suhteet olivat aika epätasapainoiset. EIBllä oli merkittävästi enemmän kokemusta käytännön tasolla rahoitusvälineistä. Ja sitten toisaalta taas EIP piti lisätä ymmärrystään ajatellen kohesiopolitiikan monimutkaisuutta monimutkaisuutta ja monimutkaisia puitteita. 2007-2013 kaudella regiopääosasto ja EIP ovat äh, vaihtaneet äh, tietoja ja tämä on lisännyt myös äh, tuntemusta, asioiden tuntemusta on ollut haasteita. Aikaisemmin oli kulttuurikuilu ajatellen toimintamalleja. Tämä kuilu on vähentynyt, mutta edelleen voitaisiin paremmin vaihtaa tietoja. Eri prioriteetit ovat usein myös hankaluuksina tai aiheuttavat hankaluuksia. Ja päätöksentekorakenteet, siinä komissio on tietenkin poliittisten tavoitteiden huomioiminen. Ja nyt sitten aivan lopuksi 2014-2020 kausi EIPn, EIFn rooli rahoitusvälineiden täytäntöönpanossa. Se ei ole vielä aivan selvä. Jotkin jäsenvaltiot, niillä on jo vahva kumppanuus EIPn kanssa ja ne pyrkivät jatkamaan tätä 2014 ja jotkut haluavat vielä laajentaa tästä ja eh, jotkut ovat katsoneet, millainen rooli EIPllä on ollut eh, aikaisemmin. Esimerkiksi Ruotsi, Viro, Suomi tulevat tähän, myös eh, Ranskassa jotkin alueet. Ja sitten PK yritysaloite, yhteinen väline, niin että synergiahyötyjä käytetään kansallisella EU-tasolla, yhdistetään voimavarat COSME ja Horizon 2020 äh, äh, ja äh, sinne tulevat mukaan myös yhteiset, yhteiset välineet ja yksityistahot. Tässä on tärkeää se, että strukturoidaan EIPn e EIFn aloitteet. 39 artikla tulee tässä ja se liittyy EIPn tehtäviin, osallistuvat jäsenvaltiot, niiden pitää tehdä rahoitussopimus EIPn kanssa tähän mennessä. Tätä aloitetta on käytetty vähemmän kuin ajateltiin. Bulgaria, Italia, Malta, Romania, Espanja ovat allekirjoittaneet tähän tämän PK-yritysaloitteen. Suomi pitäisi päättää hyvin pian asiasta omalta osin. Ja tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että tällä aloitteella on noin 1,2 miljardia äh, käytössään. Se tarkoittaa äh, äh, sitä, että se on päässyt töitetyn osuuteen kokonaissummasta ja sitten on käynyt myös niin, että parlamentissa on yhä enemmän kiinnostuttu EIP toimista tältä osin. EIPllä e on edustajia myös ja EIP on merkittävästi mukana ja tarvitaan hankkeissa myös kun on hankemenettelyt, hyvin kattavat säännöt, jotka laati Euroopan parlamentin kohesiopolitiikan osalta on tiettyjä kysymyksiä ja mm, jotkut merkittävät erot, niitä on tuotu esiin myös merkittävältä, merkittävältä osin ja eh, merkittävä ongelma on se, että miten saadaan nämä merkittävimmät hankkeet mukaan niin, että ja EFSI-rahoitus, eri rahoitus tältä osin myös lainsäädäntöpuitteet ovat merkittävät. Ja tässä palautan edelliselle puheenvuoron. Draw together. Kiitos. Ehkäpä voisin nyt tässä saattaa yhteen avain asiat vielä johtopäätöksemme ja suosituksemme. Ensimmäinen seikka on se, mikä jo tuossa heti alussa tulee esiin, eli se, miten EIPen rooli kohesiopolitiikassa on laajentunut sen alkuperäisestä lainaustoiminnasta myös hallinnointiin sekä neuvoa antavaan toimintaan ja kapasiteettia vahvistavaan poikin toimintaan. Ja tämän, nämä tietenkin äh, ovat hyvin merkityksellisiä kohesiopolitiikalle ylipäätään. Alussaan kysyttiin, miten hyvin Euroopan investointipankin äh, toimet äh, ovat kohesiopolitiikan alalla purreet? Vaikea sanoa. Vaikea sanoa. Jäsenvaltioista on saatu tietoa merkittävästäkin arvosta Jäsenvaltioiden mielissä siis EIPen rooli huomioon ottaen on myös arvioita, joita on toteutettu, mutta nämä arviot ennen kaikkea liittyvät yksittäisiin toimiin, kuten Jessikaan ja Jeremiin. Ongelma tässä nyt onkin se, että on vaikea saada kokonaiskuvaa e IPn toimista, jotka ovat hyvinkin kirjavia kohesiopolitiikan alalla. Näin ollen on vaikeaa täysin arvioida EIPn kokonaisroolia. Sitä on vähän vaikea ymmärtää. Kun ajatellaan näitä kolmea kysymystä, jotka meidän tuli ottaa huomioon, eli tilivelvollisuus, läpinäkyvyys sekä näkyvyys, mitä EIPn toimiin tulee, niin varmaankin kaikkea kolmea mm, EIP voi parantaa, eli parantamisen varaa kyllä on tältä vaikuttaisi mm, eri jäsenvaltioiden vastauksissa hiukan eri tavoin ja eri tasoilla. Vaikuttaisi olevan tarvetta paremmin ymmärtää, kehittää ja paremmin arvioida ja raportoida ja järjestelmällisemmin myöskin äh, jälkikäteisarvioida toimintaa. Ja tämä johtaakin meidät äh, kahteen pääasialliseen päätelmäämme, eli äh, tämä muodollinen tarkastelu yhtäältä ja toisaalta toinen suosituksemme. Ja mitä tähän tarkasteluun tulee, niin reki valiokunnan varmaankin tulisi ajaa EIPn kohesiopoliittisen roolin tarkastelua myös omissa toimissa vuonna 2015. Ja me ehdotamme kohesiopolitiikka lukua tai liitettä EIPn omaan vuosikertomukseen. Näin voitaisiin keskittyä niihin elementteihin, jotka ovat merkittäviä kohesiopolitiikan tavoitteiden täytäntöönpanossa. Kun sitten katsotaan ähm, EIPn toiminnan näkyvyyttä, sitä, että saataisiin parempi käsitys tästä myös vuoropuhelun kautta, jatkuvan vuoropuhelun kautta juuri EIPn ja Euroopan parlamentin välillä niin, että molemmat osapuolet ymmärtäisivät paremmin panoksen kohesiopolitiikkaan. Suhde parlamenttiin ja myöskin komissio varmasti voisi saada vahvistusta eri toimista. Ensinnäkin poliittisella tasolla ihan vierailut eip vastaavasti kuin keskuspankkiin. Toiseksi sitten se, että EIPtä voitaisiin pyytää mm, esittelemään valiokunnalle tuloksia kohesiopolitiikan alalla sitten äh, ihan hallinnollisen tason seminaarien ja työryhmätapaamisten järjestäminen. Samoin sitten voitaisiin saada hyvin yksityiskohtaisiakin tutkimuksia EIPn kohesiopoliittisesta roolista eri aiheisiin liittyen, jotka ovat tärkeitä kohesiopolitiikan täytäntöönpanossa. Samoin sitten henkilöstö rekrytointi henkilöstön, jolla on tietotaitoa EU-hun, erityisesti parlamentin toimintaan liittyen. Ja sitten vielä ihan oma-aloitteiset mietinnöt tai kertomukset EIPen rooliin kohesiopolitiikassa liittyen. kun sitten ajatellaan meitä akateemikkoja, mehän aina haluamme tietenkin tutkia yhä lisää ja yhä syvemmälti. Ja niin tässäkin tapauksessa katsomme, että tiettyjä tietopuutteita ehkä vielä tulisi nostaa esiin. Eli tulisi keskustella paitsi EIPn roolista kohesiopolitiikassa täällä Euroopan parlamentissa, niin laajemminkin tutkimusyhteisössä, joka ei niinkään ole ehkä kiinnittänyt huomiota mm, Euroopan investointipankin niin kuin muihin e- toimielimiin on huomiota kiinnitetty. Samoin suosittelemme, että että panostettaisiin tutkimukseen liittyen EIPn lainaustoimintaan kohesiopolitiikan alalla, siis mitä tulee hankkeiden valintaan, hankkeiden valvontaan ja niin edelleen. Ja todella näitä toimia, näitä, tätä lainaustoimintaa voitaisiin tarkastella. Sehän on merkittävä osa ei toimintaa kohesiopolitiikan alalla. Eli minkälainen panos on saatu EIPltä erilaisiin hankkeisiin, jotka liittyvät kohesiopolitiikkaan tavalla tai toisella. Ja sitten viimeinen suosituksemme, Esirin rooli yhdessä EIPen kanssa kohesiopolitiikassa. Tätä tulee paitsi valvoa myös tutkia syvemmältikin, eli ESIRin vaikutus kohesiopolitiikkaan yksityiskohtaisemmin. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Kiitos. No niin, kiitos teille. Kiitos oikein paljon näistä tiedoista ja tästä kertomuksestanne. Nyt kollegat, sana on vapaa, joten täällä on yksi puheenvuoropyyntö edustaja Maletic ja hänen jälkeensä sitten Van Nisteroi. Maletic. Äh, Kiitoksia. Mielestäni suosituksenne ovat erinomaisia. Kiitoksia tästä tutkimuksesta. Minusta on hienoa nähdä, että tekin näette tämän tarpeen analysoida tilannetta jäsenvaltioissa ja tarpeen lisätä EIPn toimintojen näkyvyyttä kehittää ja ottaa mukaan Euroopan parlamentti paremmin EIPn toimiin. Olin kuitenkin yllättynyt, kun sanoit, että mitään kohesiopolitiikan ydinrahoituksen yleiskatsausta ei ole koskien näitä hankkeita. Tällaista tietenkin tarvitsemme ja tarvitsemme vähän enemmänkin. Kun nyt puhutaan kohesiopolitiikasta, puhumme siitä, että olisi paremmin linkitettävä ja koordinoitava kohesiopolitiikkaa, ympäristöpolitiikkaa, liikennepolitiikkaa, energiapolitiikkaa, maaseutu- ja kaupunkialuepolitiikkaa, erityisesti myös tutkimusta, innovointipolitiikkaa myöskin Euroopan unionin tasolla. Ja olisi myös pohdittava EIPn roolia kaiken, kaikkien näiden toimintapolitiikkojen täytäntöpanossa. Se on erittäin tärkeää, kun kehitetään näitä politiikan aloja jäsenvaltioissa. Erityisesti talouspolitiikan yhteydessä tämä on tärkeää ja on huomioitava myös nämä jäsenvaltioiden alijäämä, nämä jäsenvaltioiden vajerajat julkisessa taloudessa. Tämä liittyy myös pk-yrityksiin. Kaikki nämä toiminnat olisi koordinoitava sekä jäsenvaltioiden tasolla että Euroopan unionin tasolla, jotta todella voisimme mahdollisimman hyvin saada vaikutusta EIPen varoille jäsenvaltioissa. Tämä koordinaatio ja linkittäminen talouspolitiikkaan on erittäin tärkeää. Tämän lisäksi, kun puhumme pk-yrityksistä, niin olen kuullut useita esimerkkejä pk-yrityksistä, jotka saivat kyllä takeita EIPeltä, mutta, mutta laujina ei kuitenkaan lopulta toteutunut johtuen niin maan markkinaolosuhteista, johtuen markkinoiden piirstoutuneisuudesta. EIPen rooli olisi juuri se, että että helpotettaisiin tätä markkinoiden pirstoutumistilannetta, helpotettaisiin yrityksen saman lainaa vaikeissa olosuhteissa eri jäsenvaltioissa. Tämä tae, nämä takeet kyllä annettiin, mutta kuitenkaan yritykset eivät todella sitten saaneet käytännössä lainaa käyttöönsä johtuen olosuhteista jäsenvaltioissa. Kuinka voisimme muuttaa tätä tilannetta ja kuinka voisimme saada EIPn toimimaan suoremmin eri markkinoilla. Kiitoksia. Mr. Van Nistelrooy. Kiitos oikein paljon sitten edustaja Van Nistelrooy. Olkaa hyvä. For having this. Kiitos oikein paljon. Kiitos tästä tärkeästä aiheesta esityslistallamme. Todella nyt meidän täytyy tarkastella näitä kuultuja päätelmiä ja katsoa, miten saamme ne sitten sopeutettua tähän päivittäiseen työhömme. Tässä on paljon sulateltavaa, eikä se nyt ihan hetkessä tapahdu. Kun kuuntelee komissiota ja mitä komissiosta kuuluu oikeastaan joka päivä, vaikkapa Kataisen twiiteissä, Twitterissä, niin EIP, EIP, EIP, esir, esir, esir. Ja samaa sitten seuraavana päivänä, sitäkin seuraavana päivänä. Eli tämä tarina on kyllä nyt todella tapetilla ja vaikuttaa siltä, että hankerahoitus muuten kuin lainojen kautta on nyt hiukan poissa päiviltä. Tämä on nyt ainakin se vaikutelma, joka tässä syntyy komission huomioista. Varmaan komissiokin voisi täällä joko tänään tai sitten myöhemmässä vaiheessa tätä juuri kuultua esitystä ja tutkimusta kommentoida. Kun puhutaan suhteesta Euroopan parlamentin, tämän valiokunnan ja EIPen välillä, niin se on aika kummallinen <laughs> suhde kuin valtio valtiossa. Kun tässä nyt huolellisesti kuuntelee keskustelua, keskustelua vaikka jota kävimme esiristä, niin vaikka voidaan todeta, että me olemme vastuussa, me kirjoitamme mietinnön, täytyy saada selville, kuinka äh, ESIR toimii, mutta sitten meille sanottiin, että ei, te, ei tämä nyt teille niinkään kuulu, ei on vastuussa, ei on vastuussa, ei on vastuussa, siellä on johtokunnat ja siellä on ne asiantuntijat, nyt poliittiset napit irti tästä ESIRistä. Mutta nyt te tulette tänne ja sanottekin ihan päinvastaista, eli että regivaliokunnan ja EIPn välinen suhde ei ole selkeä. Juu, herran tähden ei tosiaankaan ole. Mutta tämä, tämä liittyy ihan tähän perusrakenteeseen. Me keskustelemme vaikkapa 60.3 artikla kertomuksessa tänä vuonna siitä, miten tavoitteisiin on päästy, mutta ei esimerkiksi läpinäkyvyydestä, tilivelvollisuudesta tai EIPn näkyvyydestä ollenkaan. Missä tämä suhde on? Suhde on ihan toisenlainen. Ja jos odotetaan samankaltaista tarkastelumahdollisuutta meille, niin sitten tähän on kyllä jotain lisättävää. Regi valtuuskunta oli Seviassa, Andalusian alueella. 400 miljoonaa euroa on hukattu yhdessä J-ohjelmassa. Poissa olivat nämä rahat. Eli onko tuo EIPn hallinto nyt sitten niin valtavan hienoa ja toimivaa? Eipä näytä olevan. Eli paljon käydään, tai paljon tulisi käydä keskustelua EIPn kanssa, mutta yleensä tätä keskustelua ei käydä. Se ei ole kertakaikkiaan esityslistalla. Ja olette ihan oikeassa siinä, että tätä rakennelmaa tulisi tarkastella uudelleen. Tässä on tällainen sisärakennettu äh, välimatka mm, meidän valvojien sekä sitten EIP äh, rakenteiden välillä. Tiedän, että valtavia summia investoidaan kohesio rahoista vaikkapa konvergenssimaiden maantie hankkeisiin, mutta tästä ei sanota sanakaan. Ne ovat hyvin merkittäviä poliittisia välineitä. Missäpä tämä? Sitten kun sanoitte tästä, tai puhuitte tästä hitaasta vastaanotosta, minä en ymmärtänyt tätä. Jos kenen, niin teidän täytyisi tämä nyt pystyä selittämään. Miksi tämä on nyt hitaampaa kuin aiemmin? vai onko se hitaampaa siksi, että markkinat ovat muuttuneet? Tehän tiedätte, että korot, lainan korot ovat laskeneet niin nopeasti, että jos EIPen kanssa alkaa neuvotella vuonna yksi ja sitten vuonna kaksi saa lainan, se myönnetään, niin eh, markkinat ovat jälleen muuttuneet niin paljon ja korkotaso on laskenut niin paljon, että ei kukaan sitä lainaa sitten enää haluakaan niillä ehdoilla – korkotaso on aivan korkea sitten, kun se on edellisvuotinen. Eli onko tällä nyt niin myönteistä vaikutusta kohesiopolitiikkaan? Minä ymmärrän hyvin, miksi näitä rahoja sitten otetakaan käyttöön. Joten lisätietoa meille kaivattaisiin. Yleisesti toteaisin, että on erittäin tärkeää, että saimme tämän tutkimuksen ja että otamme sen huomioon muissakin keskusteluissa tässä valiokunnassa artikla 60.3 voi olla hyvinkin merkittävä nyt esimerkiksi uudella ohjelmakaudella ja kun puhutte maiden välisistä eroista, niin useinhan on niin, että ei ole velvoitetta tehdä asiaa tavalla tai toisella, vaan tämä on ollut jäsenvaltion vapaa-valintainen tapa toimia. Eli täällä on tällaista räätälöintiä. Eli tietenkin eri maiden väliset erot ovat hyvinkin suuria. Ja tietenkin sitä voi sitten tutkia, miksi joku maa näin teki ja toinen ei. Mutta mukavaa, että, että saimme tämän kertomuksen, jos nyt seuraamme teidän linjoillanne, niin toivon, että, että saadaan hyötyä tästä. Voisin hyvinkin seurata näillä linjoilla, koska tulevina vuosina näiden rahoitusvälineiden merkitys saattaa kasvaa entisestään, siis rahoitusvälineiden, jotka ovat EIPen käsissä. Kiitos. No niin, kiitoksia. Olkaa hyvä, edustaja Damato. Ja äh, rouva Vanha hänen jälkeensä. Kiitoksia oikein hyvää päivää teille ja kiitoksia tästä esityksestä. Me ja kollegamme tietenkin haluamme vielä yksityiskohtaisesti perehtyä siihen. Euroopan parlamentti on käyttänyt 43 000 euroa tämän tutkimuksen tekemiseen, joten siihen on syytä perehtyä hyvin. Tästä asiasisällöstä kuuntelin esityksenne. Olemme yhtä mieltä siitä, että meidän on hyvin tärkeää tarkastella näitä toimia. Tarvitaan myös ehdottomasti lisää avoimuutta lähtien kriteerien määrittelystä, kun hankkeita valitaan, niin että voitaisiin arvioida EIP-ryhmän rooli Euroopan unionin politiikassa ja voitaisiin näin ollen arvioida taloudellisia vaikutuksia ja sosiaalisia vaikutuksia tällä rahoituksella on. Haluaisin nyt keskittyä joidenkin jäsenvaltioiden esittelemiin hankkeisiin, joihin, val- joihin mahdollisesti saadaan rahoitusta EIPltä esirahastolta usein tämän, näissä katsotaan menneisyyteen fossiiliset polttoaineet, kaasu, kaasuttamislaitokset, varastointilaitokset, liuskekaasu, jalostamot, vanhentuneiden teräs, teollisuuslaitosten parantaminen, tämän, tyyp, tämän tyyppisiä ehdotuksia esimerkiksi omasta maastani on ollut Esierin ehdotuksissa on mielestämme vahingollisia ehdotuksia terveydelle, kuten ydinlaitokset ja polttolaitokset. Kiertotalouden roolia tässä haluaisin pohtia näissä ehdotuksissa. Minulla on yksi kysymys. EIP ja Euroopan investointirahastot edelleen tekevät työtä komission kanssa täytäntöönpannakseen vaihtoehtoisia välineitä, joilla täydennetään perinteisiä rahoitusvälineitä. Olemme varmoja siitä, että että ei oteta käyttöön. Oletteko varmoja siitä, että ei oteta käyttöön innovoivia rahoitusvälineitä, jotka eivät aseta vaaraan pk-yrityksiä? Euroopan tilintarkastustuomioistuin on suositellut komissiota tekemään säännönmukaisia tarkastuksia ja käyttämään äh, indikaattoreita, suoritusindikaattoreita, joita voidaan vertailla jäsenvaltioiden välillä. Tämä tarvittaisiin myös EIPssä. Kaiken kaikkiaan olisi hyvä. Olisiko teidän mielestännekin hyvä tehdä homogenisia arviointia ja saada lisää avoimuutta hankkeiden valintaan niin, että todella katsotaan pitkälle kohesion kannalta ja huomioidaan myös ympäristö, eh, terveys ja kansalaisten elinmahdollisuudet. Thank you very much, Suuret kiitokset eh, edustaja Vana, joka sitten on seura- seuraava ja viimeinen puhujamme. Uh, thank you. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia tästä esityksestä ja tutkimuksesta. Minun kysymykseni eh, menee eh, samaan suuntaan kuin tämä on, eli tehokkuus ja millaisia tole- todellisia tuloksia saadaan aikaan. Voitteko hiukan enemmän kertoa siitä, miten tarkalleen ottaen EIP vaikuttaa 2020 tavoitteisiin, joita EUlla on. Mainitsitte eh, esimerkiksi eh, talouden ja sosiaalisen kohesion lukuihin viittasitte. Onko teillä esimerkiksi ilmastonmuutoksesta, koulutuksesta, työmarkkinoista tietoja? Kyse ei ole ainoastaan määrällisestä kehityksestä, vaan myös laadullisesta. Eli laatupuolesta millaiseksi haluamme tuloksien kehittyvän. Tiedän, että puhuitte, että kokonaistiedon puute on tärkeä tekijä, mutta siitä huolimatta olisi hyvin mielenkiintoista tietää, miten nämä laadulliset tavoitteet, ainakin 2020 tavoitteet, ovat mukana EIPn tuella. Thank you very much. Kiitokset ja nyt puheenvuoron saa komission edustaja Tamas de Betun. En tiedä, Menikö tämä nimi nyt ihan oikein? Ehkäpä. Ehkä meni lähelle edes. Haluaisitteko käyttää puheenvuoron? Olkaa hyvä. Kiitos. Koko joukko kysymyksiä ja niin kuin te, mekin saimme tämän tutkimusluonnoksen kolme päivää sitten, joten eihän meillä tässä kovin paljon aikaa ole ollut yksityiskohtiin mennä. Tosin ähm, joitain lukuja näimme jo kolme viikkoa sitten ja saatoimme tarkastella ja kommentoida äh, näitä tosiasioita, mutta suosituksia emme tosiaan nähneet kuin vasta ihan juuri. Esityksestä, jonka kuulimme tänään, äh, tunnistamme nämä haasteet, joita edessämme on, kun yhteistyötä tehdään EIP-ryhmän kanssa. Ja mehän äh, yhteistyötä teemme useimpien kanssa mutta myös nämä menestystarinat mielestäni tässä on hyvin esitetty erityisesti eh, eh, Jaspers, Jessica, Jeremi ja kompassialueita, jotka ovat kaikki teknisen avun ja tuen ohjelmia jaetun hallinnon alalla tukia, siis eh, tukea jäsenvaltioille suurin kohesiorahastohankkeisiin liittyen. Tässä vaiheessa mm, puheenjohtaja minulla ei juurikaan ole lisättävää tutkimukseen liittyen. Luonnollisesti tulemme sen yksityiskohtiin pureutumaan ja suosituksiin samoin ihan tässä lähiaikoina ja saatamme palata asiaan sitten myöhemmässä vaiheessa. Kiitos. Kiitos. Toivon, että teillä on sitten lisähuomioita mm, kun regivaliokunta piakkoin tapaa EIPn edustajia. Tämähän on kuitenkin osa regivaliokunnan äh, valvontavastuuta ja me tulemme kyllä tänne jatkossa Euroopan, keskus, äh, Euroopan investointipankin sekä Esirin johtokunnan jäseniä kutsumaan yhä useammin tulevaisuudessa, joten äh, odotan teiltäkin noissa tapaamisissa sitten lisähuomioita. Ja nyt äh, mahdollisesti professori Bachler haluaa vastata esitettyihin huomioihin ja kysymyksiin. Olkaa hyvä. Kiitoksia, suuret kiitokset näistä kysymyksistä ja kommenteista erityisesti. Yritän nyt katsoa nämä kysymykset ja kollegani voi sitten vielä lisätä oman osuutensa. Ensimmäinen kysymys tai pointti koski sitä, mikä on EIPn vaikutus muihin politiikan aloihin ja Eurooppa 2020 tavoitteisiin. Minusta nämä kysymykset olivat hyvin tärkeitä, koska on usean tyyppistä epäsuoraa vaikutusta kohesiopolitiikkaan tai aluekehitykseen yleisesti ottaen EIPn roolin kautta, ei, verkkojen Eurooppaan Kosme, PK-yritysaloitteiden kautta ja me tiedämme, että merkitys on suuri, mutta emme tiedä millainen vaikutus täsmällisesti on ja tämä on aika turhauttava osa kun pyritään saamaan kattava käsitys siitä, kuinka EIP vaikuttaa vaikuttaa näihin politiikan aloihin. Tiedämme jotakin, tiedämme joitakin näkökohtia, mutta ei, ei, meillä ei ole mitään kokonaiskuvaa. Me tiedämme kyllä, mitä panoksia tulee, mutta tuloksista meillä ei ole tietoa. Sitten mitä tulee näihin ongelmiin, jotka liittyvät joidenkin välineiden käyttöä, lainat, takeet ja niin edelleen. Tämä on tärkeää ja mahdollisesti liittyy Val Nistelroinnin pointtiin koskien sitä, kuinka keskitytään rahoitusvälineisiin avustusten kustannuksella. Hyvin pian julkaistaan tutkimus, tai se ehkä on jo julkistettukin, josta saadaan hieman lisäymmärrystä ja valotusta siihen, missä oikein ollaan menossa, kun ajatellaan sitä, kuinka tehokkaasti rahoitusvälineitä käytetään, mikä niiden vaikutus on. Vaik- viestihän on se, että rahoitusvälineillä ei voida korvata avustuksia, ne ovat täydentäviä välineitä. Ja kun katsotaan, niin kuinka niitä on arvioitu ja kun tarkastellaan sitä, että ne ovat mukana välineiden joukossa avustusten mukana. Ja on pohdittu, että joissakin tilanteissa ne voivat olla parempia, riippuen edunsaajista ja lainsäädännöstä. Aivan samalla tavalla rahoitusvälineen tehokkuudessa kriittiseltä vaikuttaa eh, se, kuinka sitä täytäntöön pannaan laajemmin eh, edunsaajien ekosysteemissä ja ympäristössä, kontekstissa, missä niitä täytäntöönpannaan. Se on aivan ratkaisevan tärkeää. Sitten valittujen hankkeiden laadusta. Olemme arvioineet tietoja ja sen perusteella on tietoja ennitteitä rahoitusvälineiden täytäntöönpanossa ja EIPn muiden toimien välillä. Jos ajatellaan ikään kuin kaupallisia EIPn tavoitteita, sellaisiahan sillä tietenkin pankkina on, ja sitten sillä on näitä, näitä rahoitusvälineitä ja niiden tavoitteet ja sitten toisaalta aluekehityspolitiikan tavoitteet tuloksena kohesiopolitiikasta. Ja kuinka nämä jännitteet sitten saadaan sopimaan yhteen. Se on aika kompleksi harjoitus, erityisesti kriisiaikoina, kun on myös paineita vastaanottokyvyssä, niin ei, ei ole aivan äh, selvänä, mikä aluekehityspoliittisten tavoitteiden tilanne on. Edustaja Damato täällä kommentoi jatkuvaa valvontua, valvontaa. Se on hyvin tärkeää. Meillähän ei ole näyttöä, jonka mukaan voitaisiin sanoa, että rahoitusvälineillä on paremmat vaikutukset työllisyyteen, investointiin, tuottavuuteen, innovointiin. Me emme tiedä, että niillä on sellaisia vaikutuksia, joita luvataan. Joissakin tapauksissa meillä on nämä tiedot, mutta ei mitenkään laajasti Euroopan laajuisesti tällaista ei, ei, tietoa ei ole. Ja siihen liittyy se, että nämä välineet ovat suhteellisen uusia monissa konteksteissa, joten selvästikin tarvitaan lisää seurantaa. Ja nyt voin antaa kollegalle puheenvuoron, hän voi vielä lisätä. Äh, Kiitoksia. Äh, haluaisin äh, lisätä vain yhden kohdan herran Van Nisteroin kysymykseen ajatellen tätä alempaa käyttöastetta kuin ajateltiin PK-aloitteessa tässä raportissa. Olemme antaneet mahdollisia selityksiä tälle asiantilalle. Kaksi sieltä tulee esiin. Yhdellä tasolla ikään kuin ollaan huolissaan jäsenvaltioissa. Ainakin on sellainen vaikutelma, että he menettävät otteensa tästä allokoidusta esirahoituksesta. Se menee EU-tasolle. Tämä on siis yksi osa syy siihen, että taso on alhaisempi. Ja sitten artikla 39, se otettiin aika myöhään neuvotteluvaiheessa lainsäädäntöön. Se tarkoitti, että paljolti operatiiviset ohjelmat ja rahoitus kansallisella tasolla oli hyvin edistyneessä vaiheessa ja päätöksiä oli jo tehty. Tietenkin ähm, tässä esirin tarvitaan erillinen ohjelma, joten pitää uudelleen ohjelmoida ikään kuin varojen allokointi, ja se on poliittisesti hyvin vaikeaa monissa tapauksissa. Eli tässä yhteydessä pitää katsoa tätä 1,2 miljardia, ja tietenkin meillä on laajemmatkin talousolosuhteet, jotka ovat muuttuneet jäsenvaltioissa, tai sitten ne eivät tosiaankaan ole aivan odotuksen mukaiset Eli selityksiä on useitakin tälle seikalle, mutta tämä konteksti on hyvin tärkeä. Thank you. Thank you, Jen. Hyvä, kiitoksia. Kiitos näistä tai tästä esityksestänne tänään. Kiitoksia puheenvuoroistanne. Varmaan tässä nyt tarvitsemme hiukan aikaa kaiken sulattelemiseksi. Ja toivon, että meillä on tilaisuus käydä myös EIPn kanssa heidän seuraavalla vierailullaan sitten sitä keskustelua, ähm, joko ihan ad hoc taikka suunnitellussa rekikokouksessa. Työ jatkuu ja nyt äh, siirrymmekin esityslistalla eteenpäin. Kyseessä Alppien aluetta koskeva EUn strategia. Nämä makroaluestrategiat äh, ovat tulleet hyvin tärkeiksi Euroopan alueellisen yhteistyön vahvistamisessa. Meillä on muun muassa Tonavan alueen, Adrian alueen strategia. Ja vastauksena neuvoston pyynnölle joulukuulta 2014 EU-strategiasta Alppien aluetta varten komissio on nyt Äh, ehdottanut äh, talouskasvua, liikkuvuutta ja yhteyksiä sekä ympäristöä ja energiaa pääkohdiksi. Ja meidän Valiokuntamme päätti 17. tammikuuta kokouksessaan tehdä oma-aloitteisen mietinnön asiasta ja meidän esittelijämme edustaja Bresso kertoo meille nyt ensimmäisistä ajatuksistaan tänään. Huhtikuussa voimme sitten odottaa mietintöluonnosta ja todennäköisesti äänestysloppu tekstistä toimitetaan kesäkuussa. Nyt meillä on aikaa noin kello viiteen tätä keskustelua varten puheenvuoron saa edustaja Presso, joka voi kertoa ensimmäisiä ajatuksia aiheeseen liittyen. Olkaa hyvä. Grazie, president. Kiitoksia puheenjohtaja. Kuten muistutitte, tämä aloite Alppien aluetta koskien on, on syntynyt 2011. Se vahvistettiin ja joulukuussa 2013 ja komissio esitteli toimintaohjelman 2015 ja hiljattain joulukuussa Euroopan neuvosto lopullisesti hyväksyi sen ja näin virallisesti tämä aloitettiin Sloveniassa 25.26. tammikuuta. Kyseessä on Euroopan unionin neljäs makro alueen strategia. Me kaikki varmasti muistamme nämä aikaisemmin, Itämeri, Tonava, Adriameri ja Joniameri. Tähän asti makroalueen aloitteet ovat syntyneet hallitusten välisistä hankkeista alueilla, jotka ovat jo pitkään olleet sotien ja rautaisiripun jakamia ja tavoitteena on ollut lisätä taloudellista sosiaalista yhteistyötä näillä alueilla. Lissabonin sopimuksen otettiin mukaan alueellisen kohesion tavoitteen ja mielestäni nämä makroalueet ovat hieno ilmaus tällaisesta alueellisesta kohesiosta. Jossakin vaiheessa se olisi vielä paremmin määriteltävä ja, ja ymmärrettävä paremmin Euroopan unionin tavoitteeksi. Tänään ajatellen näiden alueiden kehitystä, ne olisi paremmin otettava mukaan yhteisen menettelyn. Nämähän ovat syntyneet hallitusten välisellä menettelyllä. Ne edelleen hyväksytään Eurooppa-neuvostossa. Eli kyseessä on erilainen menettely kuin normaali eurooppalainen lainsäädäntömenettely meidän olisi tärkeää arvioida, kuinka paljon potentiaalia on tällaisessa alhaalta ylös tehtävässä suunnittelussa näillä alueilla verrattuna äh, komission ehdotuksiin vuosien aikana, kun lähestymistä on ollut pikemminkin yhdeltä alas toiminta. Ja tässä on kyllä laadittu strategioita alueita koskien, mutta ne on annettu ylhäältä päin. Nyt ensimmäistä kertaa meillä on tällaisia alhaalta ylöspäin lähteviä aloitteita ja niitä on tärkeää arvostaa. Uskon, että ähm, kun, tämän, äh, kun pohditaan instituutioitakin, tässä olisi tärkeää, että Euroopan komissio olisi paremmin mukana alusta asti. Eli aivan tällaisen makroalueen strategian suunnitteluvaiheesta vaiheesta alkaen ja myös ohjelman suunnitteluvaiheessa, niin kuin komissio nyt onkin jo siinä vaiheessa, mutta on tärkeää, että komissio olisi myös jatkossa mukana täytäntöpanossa ja koordinoinnissa, kun huomioidaan muutkin strategiat ja yleisesti ottaen siinä, kun nämä makroalueet strategiat eh, sisällytetään Euroopan unionin eh, aluepolitiikkaan. Olisi myös tärkeää, että Euroopan parlamentti olisi tulevaisuudessa muodollisesti mukana to, yhtenä lainsäätäjänä sekä budjettiin, suunnittelussa, hyväksymisessä ja tulosten valvonnassa. En usko, että voitaisiin ajatella, että tällaisia Euroopan unionin alueiden näin tärkeitä eh, strategioita eh, käsitellään. Meillähän on nämä neljä makroaluetta, joissa on jo todella satoja miljoonia henkilöitä mukana ja ne selvästikin niissä selvästikin on huomioitava myös unionin eri resurssien hyödyntäminen tulevaisuudessa. Kyseessä on merkittävät kehityslinjat ja olisikin hassua ajatella, jos ei sitä suoremmin hallinnoitaisi demokraattisesti vastuussa olevien elinten taholta Euroopan unionin tasolla. Euroopan parlamenttihan on tässä äänestäjien legitimoima elin. Menettelyn osalta on tärkeää, että lisätään koordinointia muiden unionin politiikan alojen kanssa. Ja kun huomioidaan tulevat ehdotukset, ehkä tarvitaan lainsäädäntöä, jossa määriteltäisiin ne se yhteys, jossa tulevaisuudessa tulee toimimaan ja johon myös olemassa olevat strategiat voitaisiin ottaa mukaan. No sitten tietenkin tulee uusia instituutioita, uusia uutta varainkäyttöä, no tätä en tarkoita, mutta kyseessä on kuitenkin alhaalta tuleva merkittävä aloite ja on tärkeää, että sille luodaan puitteet Euroopan unionissa myös subsidiariteettiperiaate on tähän paremmin nivellettävä. On totta, että tähän asti potku on tullut kansallisilta, alkupotku on tullut kansallisilta viranomaisilta, yhteisöllisiltäkin viranomaisilta. Olen sitä mieltä, että tämä että tässä todella näiden, hallin, näiden hankkeiden todellinen hallinnointi jäisi paikallisviranomaisille, alueviranomaisille. Näiden tahojen olisi näitä alueellisia strategioita hallinnoita. Muussa tapauksessa käy niin, että pääkaupunkinat ovat aina kaukana ja, ja sitten on varana se, että tällainen merkittävä suunnittelutyö ei sitten kuitenkaan toteutuisi ja konkretisoituisi Tähän on suuri vaara. Meidänkin täällä valiokunnassa olisi syytä pohtia sitä ja arvioitava tilannetta eri strategioiden osalta. Alpi-strategian osalta on todettava, että se on hyvin monimuotoisessa tilanteessa. Siinä on alue, jossa on jo monen tyyppistä yhteistyötä, on alueiden yleissopimus, Interreg, alueiden väliset sopimukset, monia, monia aloitteita on siellä jo, jo käynnissä, koska Alpithan ovat hyvin historiallinen yhteistyön alue. Mukana on paitsi nämä merkittävät Alppien vuoristoalueet, niin myös suuret kaupungit, kun ajatellaan näitä kaupunkeja niin ympäröiviä alueita. Kyseessä on Euroopan unionin aivan kaikki kehittyneimpiä alueita. Mukana on 70-80 miljoonaa ihmistä. Tässä luvut vähän vaihtelevat siitä riippuen, mitä otetaan mukaan. Kaiken kaikkiaan kyseessä on suuri alue, jolla on paljon potentiaalia ja tasapainotuspotentiaalia kaikkea koko Euroopassa ja tasapainotusmahdollisuuksien Pohjois-Euroopan kanssa. Meillähän on tässä toki vuoristoalueita koskeva strategia, niitä ei pidä unohtaa tulevassa työssä ja täytäntöönpanossa, mutta on muistettava, että mukana on myös todella muutamia suuria metropolialueita. Olisi siis huomioitava nämä kaksi puolta strategiassa. Vuoristoalueet yhtäältä joilla on tällä hetkellä hyvin monimuotoisia ongelmia liittyen muun muassa ilmastonmuutokseen, joka tulee vaikuttamaan suuresti vuoristoalueelle. Sitten meillä on nämä alankoalueet, jossa on muita muun tyyppisiä tilanteita, myös vaikeuksia ja kriisitilanteitakin. Kyseessä on alueet, joissa on myös perinteisesti teollisuustuotantoa ja näin ollen teollisuuttakin koskevat vaikeudet liittyvät näihin kaupunkeihin. No tänään me emme tietenkään voi mennä yksityiskohtiin koskien näitä kolmea pilaria, jotka täällä on kuvailtu. Minun toim- mietintäni tavoitteena on pohtia institutionaalisia rakenteita ja pyrin erityisesti antamaan enemmän valtaa alueille ja suurille alueellisille toimijoille Alpeilla. Sieltä on tämä strategia lähtenytkin. Sitten toisekseen lähtökohtana ovat nämä kolme pilaria, eli kilpailukyvyn, hyvinvoinnin ja kohesion parantaminen alu, Alpien alueella ja toisaalta liikkuvuuden helpottaminen, yhteydet. Tässä on valtavia ongelmia, koska yhteydet tällaisilla alueilla, jossa, jossa jokainen vuoren mutka äh, on, esit, merkitsee vaaraa menettää yhteys. Meillähän on monia tapauksia, kun ajatellaan niin äh, liikenneyhteyksiä, internetyhteyksiä ja muita. Että äh, tarvitaan tietenkin taloudellisia resursseja, kun näitä aloita halutaan kehittää. Kolmas pilari koskee sitä, että suojellaan luonnonresursseja ja kulttuuriresursseja, Alppien alueilla. Tämähän ei ole tietenkään pelkästään luonnonalue, koska Alpit ovat aina olleet asuttuja. Monet aivan eurooppalais, ensimmäistä eurooppalaisista asukkaista asuivat Alpeilla, joten tämä viimeinenkin pilari on hyvin tärkeä. Näille kolmelle pilarille tämä perustuu ja meidän ei pidä oikeastaan ajatella sitä, mitä alueella halutaan, vaan pohdittiin sitä, kuinka voidaan tämän tyyppiset kehityskulut mahdollistaa ja kuinka Euroopan unionin eri politiikan aloilla niitä voidaan vahvistaa. On totta, että resursseja ei ole enempää. No se ei kuitenkaan voi merkitä sitä, että, että jo alueellistetuilla Euroopan unionin politiikan aloilla, kuten aluepolitiikan alalla tai muilla ohjelma-aloilla, tutkimuksessa, energiassa – maataloudessa ja muilla alueilla, niin ei voi olla niin, ettei voitaisi ajatella erityisiä toimia, jotka liittyvät näihin, tähän strategiaan ja alueisiin, joilla on tiettyjä erityispiirteitä, jotka eivät johdu ainoastaan siitä, onko kyseessä taloudellisesti jälkeen jäänyt alue tai ei. Eli ne eivät siis liity taloudelliseen kohesioon, vaan pikemminkin rakenteellisiin heikkouksiin, joita ei voida mitenkään muuttaa, vaan ne on otettava huomioon, kun, kun näitä toimia suunnitellaan. Voitaisiin myös ajatella, että vaikka lisäresursseja ei olisikaan saatavilla, niin, niin toki meillä on tällaisia kohdennettuja mahdollisuuksia eh, keskittää resursseja tietyille aloille No, puheenjohtaja jo katselee minun päin, niin en, meillä ei ole nyt aikaa syvällisemmin tästä puhua. Minua nyt katsotaan sillä silmällä, että minun ei ehkä kannattaisi enempää aikaa käyttää, joten en voi mennä yksityiskohtiin, mutta kyllä tämä tarjoaa meille mahdollisuuden pohtia sitä, kuinka makroalueelliset strategiat paremmin voitaisiin integroida alue politiikan, siis aluepoliittisiin strategioihin ja Euroopan unionin strategioihin. Niin, niin, että nämä eivät olisi kauniita kukkia, jotka pian kuihtuvat, kun niitä ei riittävästi kastella sitä kautta, että eri Euroopan toimintapolitiikassa huomioitaisiin mikäli näin ei käy, niin sitten varana on, että nämä kauniit kukat kukkivat ehkä vain päivän tai joka tapauksessa vähän aikaa. On varmasti hyvä, että tänään keskustellaan tällaiseen suuntaan, eli kuinka me näemme makrotaloudellisten strategioiden yhdentämisenä aluepolitiikkaan ja yleisemmin EU-politiikkaan. Ja mietinnössä sitten voimme mennä enemmän yksityiskohtiin ja analysoida, voimme analysoida näitä erityisstrategioita, joita nyt on Alpien alalla valittu. Kiitoksia. Thank you. Thank you very much. Kiitokset. En äh, ollenkaan halunnut keskeyttää teitä teidän äh, kantanne ja ajatuksenne tulevaan mietintöön liittyen luonnollisesti ovat tämän keskustelun mm, tämän vaiheen pääasia. Eli minkälaisessa yhteydessä haluatte mietintönne kirjoittaa. Ja nyt ehkäpä olisi mielenkiintoista kuulla varjoesittelijöitä. E, Jakutsic onkin siellä jo valmiina. Olkaa hyvä. Kiitos, puheenjohtaja. Halusin nyt heti aluksi todeta, että olen tuntenut edustaja Bresson jo yli kymmenen vuotta ja tiedän hyvin, miten merkittävä rooli hänellä oli Piemonten alueen johdossa. Tiedänkin näin ollen, että että tämä mietintö on kyllä hyvissä käsissä. Bresso tuntee hyvin alueen, sen erityispiirteet ja ylipäätään tuntee hyvin koko Alppien alueen ongelmat. Nyt täältä se tosiasia, että tämä aloite tulee mm, alueelta itseltään, siis ihmisiltä Alppien alueella ihan vastaavasti kuin Adrianmeren, Jonianmeren Ähm, aloite lähti sekin liikkeelle ihmisistä, kansalaisista. Ja tämä tietenkin heijastuu suoranaisesti nyt siihen, mitä siellä kentällä toivotaan. Ei ole rakenteita, ei ole varoja eikä ole uutta lainsäädäntöä. Kun puhutaan Euroopan tasosta, tämän voi vielä hyväksyä, mutta käytäntö tulee osoittautumaan toisenlaiseksi. Jos alueet tai kaupungit vaativat rakennetta ja yhteistyössä komission kanssa haluavat tätä rakennetta valmistella ja johtaa, niin ei meidän tule tätä kieltää. Jos vaikkapa Alpi alue haluaa vahvistaa kohesiota tai haluaa sitä varten selkeän rakenteen, niin me voimme tietenkin vain sanoa kyllä. Kiitokset eh, edustaja Jakovcic. Eh, Sern Giotto seuraavaksi. Olkaa hyvä. Grazie, grazie, buongiorno. Kiitoksia ja hyvää päivää kaikille. Haluaisin tervehtiä myös sitten ja Bressoa tunnen hänen oikein hyvin. Hän on kotoisin Länsi-Italiasta ja on ollut Piemonten hallinnoija ja minä tulen tuolta toiselta puolelta ja Venetsian alueen eh, johdossa olen toiminut. Hän erittäin yksityiskohtaisesti ku- kuvaili tätä tilannetta Alppien alueen osalta. Meillä on täysin objektiivinen tarve kehittää aluetta huomioiden eh, alueelta poismuutto. Me emme voi luopua tärkeistä yhteyksistä. Minä tulen Venetsiasta ja näin ollen katsomme Alppien aluetta ikään kuin muurina. Nykyaikana paljon näitä muureja tehdään. Usein käy niin, että ne eivät anna mahdollisuutta kehittää että, että Meillä on todella yhtey, yhteydet todella vähissä. Strategiset strategiat ovat tärkeitä. Kaikkihan oikeastaan keskittyvät näihin tärkeisiin käytäviin, ovat ne sitten virtuaalisia tai todellisia – pohjoinen, etelä, etelä-pohjoinen strategia, koko tämä Alppien alue ja äh, länsi- ja itäpuolet tuolla Alppien ympärillä ovat kaikki merkittäviä. Olen yhtä mieltä edellisen puhujan kanssa. Alue, jota te edustatte, ei olekään erillään. Sieltä meidän on huomioitava ympäröivät tärkeät alueet. Meillä on nämä kolme tavoitetta, jotka ovat aivan keskeisiä, kun halutaan kehittää Alppien kaltaista aluetta. Uskon, että saamme kyllä aikaan hyvän työn näiltä esittelijöiden, esittelijän lähtökohtien pohjalta. Tämä meillä nyt siis on pöydällä, mutta mitä muita olosuhteita on huomioitava, jotta tilanne kehittyisi paremmin? Meidän olisi kaikkien kehitty, keskityttävä siihen, mitä voidaan ottaa mukaan tähän strategiaan. Thank you. Thank you very much. Kiitokset. Seuraavaksi edustaja Amakse. Kiitoksia erittäin selkeä yksityiskohtainen esitys. Minulla ei ole sen jälkeen paljonkaan lisättävää. Ehkäpä voisin painottaa yhtä seikkaa, jonka otitte esiin, ja se vaikuttaa mielestäni erityisen tärkeältä. On aivan totta, että ensimmäinen Alpien sopimus 194 kilometriä, 14 miljoonaa asukasta, ja nyt ollaan kehitytty, laajennettu eh, tätä aluetta. Siinä on 450 104 kilometriä ja myös asukkaita paljon enemmän. Ja minun mielestäni tämä on erittäin tärkeä seikka varsinkin näille vuoristoalueille. Ja näin ne voivat yhdessä hyötyä investoinneista, joita tehdään alueille. Ja aivan totta myös, että pohjoinen eteläakselilla myös, ja se hyödyttää koko Euroopan unionia. Sitten toinen huomio, ehkä tämä on ehdotuskin, pitäisi painottaa jatkossa varmasti arviointia niin, että arvioidaan operatiivisia ohjelmia viime ohjelmakaudelta, samoin kuin meneillään olevalta ohjelmakaudelta, jotta voitaisiin tarkastella tämän alueen kattavia ohjelmia, minne keskittyvät investoinnit ja voitaisiin tästä sitten vetää johtopäätöksiä, joiden avulla voidaan kehittää eteenpäin strategiaa. Ja sitten yksi seikka, jonka otitte esiin, vaikuttaa minusta mielenkiintoiselta, tärkeältä, se liittyy hallintoon ja on aivan totta, että meidän osaltamme ollaan sitä mieltä, että pitäisi tasapainottaa voimatasapainoa tämän alueen, Alppien alueen hallinnassa. Ehkä voisitte mietinnössä keskittyä täytäntöönpanoon myös ja tämän lisäksi, niin kuin sanoitte, arviointiin. Kiitoksia. Thank you, thank you. Kiitos. Seuraavaksi Marko Zulla. Grazie, president. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän kollega Bressoa näistä hyödyllisistä, hyödyllistä muistinpanosta. Haluaisin keskittyä siihen, niin niin. millä tavalla tätä strategiaa mielestäni olisi tulkittava? Tavoitteena pitäisi olla se, että annetaan lisää arvoa paikallisyhteisöille. Tätä ei koskaan tulisi unohtaa. Jos puhutaan liikenteestä, niin ei pidä ajatella infrastruktuuria, joka koskee kautta kulkua, vaan rakenteita, joilla annettaisiin paik- paikalliselle ympäristölle arvoja. Energia, ympäristö, nämä ovat toisiinsa liittyviä asioita. Alueen suojelun pitäisi olla aivan ensi sijainen, eikä mikään rahoituksellinen keinottelu, eikä resurssien hyödyntäminen. Resurssit ovat rajallisia. Kun puhutaan talouskasvusta, innovoinnista, meidän on muistettava linkki, joka näillä on kulttuuriin ja alueen perinteisiin. Mitä tämä merkitsee? Se merkitsee sitä, että on huomioitava konteksti edelleen hallinnoinnista resurssien ja, ja organisaation lisäksi haluaisin, että muistettaisiin käytännönläheiset toimet. Usein kuulen näistä hyvistä käytänteistä. Meidän olisikin kiinnitettävä tähän juuri huomiota paljon. Olemme todella siitä puhuneet. Olisi tärkeää, että se myös toteutuisi ja että siitä oltaisiin yhtä mieltä. Kiitoksia. Thank you, thank you very much. Kiitokset. Seuraavaksi edustaja Bogovic. Äh, varjoesittelijänkö puolesta? Ei, oma mielipiteenne. Kiitos puheenjohtaja. Olemmekin täällä jo kuulleet, että on Itämeren makroalue ja tämän jälkeen vielä kolme muutakin makroaluetta ja viimeisenä nyt sitten tämä Alppi-alue. Eh, meidän maamme Slovenia on pieni, 20 000 ja osallistuu kolmen makroalueeseen. Siksipä meillä on tästä jo jonkin verran kokemusta. Myös muun muassa Adrian Jonian meren alueesta ja nyt tosiaan sitten tästä Alppi-alueesta uusimpana Olin Porto Braikenissa Sloveniassa tammikuussa tuolla tämän yleissopimuksen täytäntöönpano käynnistettiin. Osallistuin todella tähän tapahtumaan ja Sloveniassa osallistujia on nyt jo 400. Nämä ihmiset tulivat Eh, eri aloilta, jotka ovat liittyneet Alppien alueen yleissopimukseen aiemmin. Ja totta on, että tässä, jos missä on kyse alhaalta ylöspäin nämä eh, suunnasta. Eh, komissio oli tuolloin edustettuna Sloveniassa myös edustaja Bressa ja myös uusiutuvia energialähteitä vuoristoalueella koskevan mietinnön esittelijä. Ja olenkin ihan vakuuttunut siitä, että tämä strategia, joka ähm, kattaa äh, tämän merkittävän alueen Euroopassa, tulee olemaan menestys. Avainasemassahan tässä nyt ovat ihmiset. Ihmisillä, jotka elävät alueella, on valtava, valtavasti haasteita elämässään. Ja ajatellaan vaikkapa lajien monimuotoisuutta helpottaa vesivarojen säilyttämistä, liikenteen kehittämistä. Kyseessähän on kauttakulkualue. Sitten vielä pohjoissa adrian ähm, satamat, jotka nekin kuuluvat Alppialueeseen. Matkailu on äärimmäisen tärkeä alueelle. Nyt onkin tärkeää saada aikaan kokemuksien vaihtoa Yhteiskuntammehan on jatkuvassa muutoksessa ja meidän on vastattava haasteisiin yhdessä. Talouskasvu on äärimmäisen tärkeää, ympäristö, energia ovat äärimmäisen tärkeitä tavoitteita. Ihmiset paikan päällä ovatkin toteuttamassa keskeisessä roolissa ja hyvin tärkeää olisi tämän strategian todella elää ihmisten parissa paikan päällä. Meillä oikeastaan ole juurikaan kokemusta siitä mm, tällä parlamentissa tai komissiossa, että mitä tässä saadaan aikaan. Kyse on näistä ihmisistä. 890 miljoonaa ihmistä todella ovat tähän mennessä jo todistaneet voivansa saada aikaan hyvin paljon mm, ja ovat äh, äm, vielä siellä kehitystikkaiden alapäässä, joten tämän strategian avulla voivat saada vieläkin enemmän aikaa ja tämä on tärkeää. Kiitoksia. Halusiko Van Nistelrooy käyttää puheenvuoron tässä vaiheessa? Yeah. Just shortly, a couple of remarks. Niin, ihan pari huomiota. Tässä tuotiin meidän kantamme jo esiin, mutta sanoisin ensinnäkin, että paljolti Alppien alueet ovat hyvin varakkaita alueita. Sveitsi ei ole edes Euroopan unionin jäsenä. Miten meidän strategiassamme hoidetaan tämä Sveitsi-kysymys? Ja sitten muut alueet ovat myös hyvin arvokkaita. Piemonte-alueen tunnen. Se on Italian, Italian työvoimakiehto, osa. No, tehän olitte itse siitä esittelijänä, joten kyllä huomaatte, että tässä ei ole kyse ongelmista, vaan pitää olla spesifi. Aluepolitiikka, sehän on alhaalta ylöspäin tyypillisesti menevää politiikkaa. Ja tässä täytyy katsoa alueellista ulottuvuutta, joka on erityinen tässä tässä tulevat tärkeät yhteydet pohjoinen, etelä, itä, länsi. Eli pitäisi katsoa minun mielestäni, tämä otsikko on EU-strategia. Entä sitten osapuolten strategia, yksityisten ja julkisten ja siinä voidaan sanoa, mikä on EUn panos tähän strategiaan. Eli uusi makroalue voi tuoda yhteen muutaman välineen, mutta ei ottaa sitä haltuunsa. Tässä muutkin jäsenet ovat puhuneet hallinnosta. Hallinto ei tarkoita sitä, että otetaan haltuun, eikä Euroopankaan pitäisi sitä ottaa haltuunsa. Ja jos Eurooppa näin tekee, niin sitten ei an, ihmiset eivät anna tukeaan. Hyvin rajallinen strategia siis, jolla on äh, paljon lisäarvoa. Jos sellainen saadaan aikaan ja antaa sille sitten hallinnollinen lähestymistapa, niin äh, siitä saattaa tulla erittäin tärkeä panos. Ja sitten lopuksi vielä ähm, regivaliokunnassa meillä on myös meidän äh, asiakirjamme, joka koskee äh, vuoristoalueita. Viime kerralla, kun puhuimme tästä, te ette ollut silloin paikalla. Minä kysyin siitä, että miksi, minkä tähden emme äh, toisi yhdellä kertaa näitä kahta asiakirjaa täysistuntoon yhteiskeskusteluun, koska ö, äh, ei voi olla niin, että ö, yhtäkkiä on tämä vuoristoalue ja sitten seuraavassa yhteydessä vasta tulee alppialueet eikö meidän pitäisi hoidella nämä kaksi mietintöä, että meillä olisi kaksi. Toisessa on yleinen osa, toisessa alueellinen osa. Niiden pitäisi olla yhdessä silloin, kun mennään täysistuntoon. Thank you. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon. Täytyy katsoa, miltä se sitten näyttää. Mutta sanoisin tässä yhteydessä vain, että nämä ovat erilaisia lähestymistapoja, koska meillä on paljon muitakin vuoria Euroopassa Niin, tämä on siis minun henkilökohtainen huomautukseni. Ja sitten herra Pojak. Děkuji za udělení slova. <clears throat> Já mám pouze dvě malé poznámky. Eh. Kiitoksia. Pari pientä huomiota. Ne seuraavat siitä, mitä Bogovic ja Van Nistelrooy sanoivat. Alppien alueet ovat tietenkin rikkaita ja Ranskalla on kuitenkin monenlaisia ongelmia – jotka leimaavat myös muita Euroopan alueita. Me viittasimme täällä kaupunkiliikkuvuus mietintöön viime vuodelta ja sen siitähän seuraa, että monet ihmiset muuttavat pois. Alppien alueiden haasteena on väestön ikääntyminen ja liian harva asutus. Tämähän on tyypillistä myös muilla alueilla, kuten Tsekin tasavallassa. Haluaisinkin heittää seuraavan huomion. Tässä mietinnössä voitaisiin ehkä luoda, antaa esimerkkejä myös muille alueille, joilla on samantyyppisiä ongelmia, vaikka ne eivät olisikaan yhtä spesifejä alueita kuin alu, Alppien alue. Uskoisin, että tästä olisi tämä olisi kiinnostavaa myös täysistunnolle, ei vain meidän valiokunnallemme. Kiitos. Muita puheenvuoropyyntöjä ei näyttäisi jäsenillä olevan, joten nyt puheenvuoron saa komission edustaja. Minulla on täällä kaksi nimeä luettelossani. Ähm, Mereide aluepääosastolta taikka Carvalho ja te, kuka siellä on paikalla? Olkaa hyvä vaan. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. No, aivan ensinnäkin haluaisin todeta, että nämä esittelijä Bresson huomiot olivat erittäin kiinnostavia ja kiitämme häntä tuesta, jota tämän prosessin aikana olemme häneltä saaneet. Ensinnäkin äh, toteaisin, että tämän strategian perusta ovat seitsemän valtiota, joista kaksi eivät kuulu Euroopan unioniin ja 48 aluetta, joista 26 EU. Ja tämä tietenkin aiheuttaa tiettyä monimutkaisuutta. Siellä on yksi ETA ja yksi EFTA maa mukana, joten näitä, näitä, tämäkin ulottuvuus täytyy luonnollisesti muistaa, ottaa huomioon. Kyseessä on siis EU-puitteisto parempaa koordinaatiota varten, niin toimia kuin rahoitusta silmällä pitäen. Ei tässä puhuta uudesta yhteistyötasosta, vaan siitä, että yhdessä pyritään vastaamaan haasteisiin ja mm, täydentämään olemassa olevia rakenteita. Neljä huomiota, joita pidän hyvin tärkeinä. Ensimmäinen liittyy siihen, että kyse on strategista ja konkreettisista toimista. Toinen on se, että kyse on suuntautuneisuudesta. Täytyy saada aikaan konkreettisia hankkeita. Ja kolmas seikka on se, että strategia toimisi, jos sen johto olisi vankka. Ja neljäs seikka on, että tarvitaan sitoutumista tähän hankkeeseen. Tarvitaan niin henkilöstöä kuin rahoitustakin. Ilman niitä tämä ei toimi. Tämä rahoitukseen tulee, toteaisin, että EU-ohjelmia on kaiken kaikkiaan 17. Tämä on aikamoinen eh, voimavara, joka voidaan ottaa käyttöön. Ja nyt pyrimmekin luonnollisesti saattamaan tämän strategian saman eh, linjan näiden eri rahoitusvälineiden kanssa. Mitä hallintoon tulee, hallintojärjestelmä on lähes tulkoon jo toiminnassa. Muutama seikka täytyy vielä sopia eri kumppanien välillä yksi asia tässä suhteessa muuten on tärkeä, nimittäin se, että meillä on täysin mukaanottava lähestymistapa ja ehdotammekin sitä, että myös kansalaisyhteiskunnan edustajat ja muut alueen avainsidosryhmät ovat mukana. Katsomme, että strategia voi toimia välittömästi. Ja hyvä uutinen tässä on se, että toimintaryhmät ovat jo olemassa ja valmiina täytäntöönpanomaan strategian eri ulottuvuuksia, jotka toimintasuunnitelmassa mukana ovat. Eli tämä on hyvä uutinen ja erittäin lupaavaa varmasti strategian tulevaisuudelle. Kiitos. Kiitos teille ja nyt äh, esittelijä Bresso voi reagoida ja vastata. Olkaa hyvä. Eh, Kiitoksia. Haluaisin kiittää kollegoita näistä myönteisistä kommenteista ja näistä kaikista ehdotuksista, joita esititte. No, Alppejahan on aina kiinnostanut aihe, nimittäin, että kyseessä on historiallinen kauttakulku alue ja nämä merkittävät liikenneyhteydet ovat tärkeä perinteinen aihe. Melkein kaikkia ollaan rakentamassa, mutta melkein kaikki ovat vielä kesken ja, ja lykättyjäkin. Strategiassa Tämä on asia, jossa ei ole oikeastaan mitään päättämistä enää, vaan on ainoastaan vain valvottava näiden toteutumista. Tästä strategiasta sinänsä siinähän on tavoitteena toimia niin, että nämä merkittävät eh, liikenneyhteydet pohjoinen, etelä, itään, länsi toisivat hyötyä Alppien alueille ja Alppilla asuville. Ja näin huomioitaisaan myös nämä sisäiset liikenneyhteydet ja, ja paikallinen tilanne ottaisiin huomioon. Tämä pätee kuljetusyhteyksiin, mutta myös sähkölinjoihin. Meillähän on nämä älykkäät sähkölinjat, jotka ylittävät Alpit. Mutta tähän liittyykin Alppien alueet, jotka voisivat olla myös sähköjen tuottajia, jos ne olisivat yhteydessä näihin linjoihin. Myös internetverkostot ovat suuri mahdollisuus, mikäli ne saadaan näille alueille. Ja tässähän on markkinaongelmia monissa paikoissa. On mahdotonta ylläpitää näitä yhteyksiä ilman julkista tukea. Ja niihin liittyvät myös postit ja muut. Nämä yhteydet ovat siis todella tärkeitä. Meillä on suuria investointeja, jotka koskevat koko Alpien aluetta. Ja sitten nämä yhteydet, jotka tuovat tuloksia myös näille alueille, näille alueiden paikallisväestölle eikä koko Euroopan unionille ainoastaan. No tässä on paljon työtä tehtävänä vielä. Meillä on työryhmiä käynnistetty aiheesta ja käsittääkseni työryhmät tekevät hyvin työtä. Niitä on syytä tukea. Sitten toinen asia, joka tuli useissa puheenvuoroissa esiin, se koskee vuoristoalueiden suhdetta alankoalueisiin – jotka myös aivan oikein ovat mukana strategiassa. Nämä ovat tärkeitä aiheita, jos haluamme tuoda tasapainoa Etelä-Eurooppaan. On tärkeää lisätä vuoropuhelua ja yhteistyötä vuoristoalueiden ja näiden alankollinen välillä Alppien luonnollinen ja kulttuuriperintö on merkittävä asia myös. Kyseessähän ei ole ainoastaan se, että suojellaan näitä. Ei mitenkään riitä, että Alppeja suojellaan. Alpeillahan on aina asuttu ja niiden kautta on aina kuljettu. Nyt onkin tärkeää katsoa, kuinka suojelu ja, ja arvostuksen antaminen voidaan yhdistää Alpit ovat alue, joissa on, jolla, jolla on suuria ongelmia ilmastonmuutoksesta johtuen tänä vuonna. Esimerkiksi lunta on ollut hyvin vähän alpeilla. On pohdittava uudelleen, kuinka matkailu voidaan kehittää tuolla alueella. Sehän luonnettiin pitkälti myös Alppien aluetta. Täällä on tuotu esiin monia kysymyksiä, joita meidän olisi yhdessä työstettävä. Ensinnäkin, miksi tarvitaan strategiaa alppialueita varten, eikä niin, että otettaisiin huomioon kaikki vuoristoalueet. No tämähän on erityislaatuinen vuoristoalue, joka varmasti kyllä pätee muihinkin vuoristoalueisiin, mutta kun ajatellaan tätä historiaa ja luonteenpiirteitä Pyreneillä tai Karpaateilla, niin ne, tilanne on hyvin erilainen Alpeihin verrattuna. Meillä on tässä nyt tällainen alhaalta ylös tuleva strategia, joka on syntynyt kentällä ja siellä on todella kyseessä alue, jossa on pitkät yhteistyön perinteet. Nyt tätä perintä halutaan vahvistaa tällaisen välineen kautta, joka, jota Euroopan unioni tarjoaa. Strategiassa on mukana kaksi ei Euroopan unionin kuuluvaa maata, Sveitsi ja Liechtenstein – ne kuitenkin kuuluvat Euroopan talousalueeseen ja Schengeniin, ja niillä on myös pitkät perinteet yhteistyöstä kanssamme. Meillä on äh, monimuotoisempiakin makroalueellisia strategioita, joissa tarkoituksena juuri ommella yhteen nämä pitkään erotettuna olleet alueet toisiinsa. Tarkoituksena on siis ottaa suuremmassa määrin mukaan maita, jotka eivät voi olla pois tällaisesta Alppien strategiasta, koska ne ovat selkeästi osa tätä äh, aluetta. Joten tässä mielessä kyseessä on vähän erilainen strategia niin kuin nämä muut makroaluestrategiat. Vuoristoalueet äh, ovat erilaisia? Eivät alankoalueetkaan ole samanlaisia kaikkialla. Kaikilla on omat luonteenpiirteensä. Minun mielestäni makroalueen strategioiden suuri vahvuus on siinä, että lähdetään tällaista olemassa olevasta identiteetistä liikkeelle, joka, joka antaa tahtoa tehdä yhteistyötä. Kun puhuimme aluekohesiosta, alueesta kohesiosta ja kirjasimme sen mukaan Lissabonin sopimukseen, niin emme määritelleet sitä täsmällisesti, mitä se tarkoittaa, mutta minun mielestäni makroalueiden strategiat – olisi yksi mahdollinen määritelmä sille, mitä alueellinen kohesio Euroopassa tarkoittaa. Sehän tarkoittaa sitä, että, että ainakin voimme toivoa niin, että Eurooppa on yhtenäinen ja pysyy yhtenäisenä ja haluaa tehdä työtä yhdessä. No, sanoin, että toivotaan näin. No, onhan teillä vähän ei niin myönteisiäkään merkkejä näky- näkyvissä. Mutta tässä tunnistetaan myös erityispiirteet talouden sisällä. Niitäkään ei voida unohtaa, jos haluamme, että todella opitaan tekemään yhdessä työtä ja ylittää ja että opimme ylittämään näitä rajoja, jotka ja, ja muistamme, että meillä on todella näitä rajojakin. No niin, haluaisin kiittää teitä. Niin joo, sitten onhan tähän tietenkin huomioitava myös vaikeammat seikat, kuten poismuutto ja palvelujen saatavuus. Tämä on yhä vaikeampaa, mutta juuri tästä syystä on tärkeää käydä vuoropuhelua vuoristoalueiden ja alankoalueiden suurien kaupunkialueiden välillä. Vuoristoalueelta saadaan resursseja Alangolle, mutta kyllä Alankomailtakin tulee resursseja. Matkailu muun muassa on tällainen varmaankin sitä olisi hallinnoitava paremmin ja olisi huomioitava myös ilmastonmuutos tässä asiassa. Komission toteamus oli tärkeää. Komissio vetosi siihen, että tarvitaan vahvaa johtajuutta. Tästä keskustelimmekin Brnosan Sloveniassa, kun tämä strategia aloitettiin ilman vahvaa johtajuutta – mitään ei tapahdu. Tarvitaan vahvaa tahtoa tehdä työtä yhdessä ja kykyä yhdistää resursseja ainoastaan var- rahavaroja, vaan myös inhimillisiä ja materiaalisia resursseja. Ajatellaan vaikka yliopistoverkostoa, joka kuuluu tähän näiden alueiden, tämän alueen yliopistojen yhteistyö tietyissä aiheissa, kuten yhteydet, ilmastonmuutos, talouden, kestävän talouden kehittyminen, nämähän ovat vuoristoalueiden aivan keskeisiä, on paljon muitakin aiheita, innovaatiot esimerkiksi eivät alpit ole mikään jälkeen jäänyt alue, vaan siellä on aina tehty innovointeja, innovointeja ja hyödynnetty olemassa olevia resursseja. Kyseessä on paitsi perinteinen myös innovaation alue – tietenkin perinteinen säilyttäminen tärkeää, mutta innovaatiot ovat aivan yhtä tärkeitä. Onkin tärkeää, että saadaan yhteistyötä näiden monien tutkimuslaitosten ja koulutuslaitosten välille Alppien alueilla niin, että voisimme vielä rikastuttaa tätä strategiaa ja saada aikaan konkreettisia hankkeita. Tämä edellyttää rahoitusvaroja. Niitä tarvitaan, mikäli löytyy yhteistyöhalukkuutta ja hankkeita. Tämä on tämä vaikea asia. Kyseessä on valtavan suuri alue. Yhteistyö on vähän rasittavaa joskus. Se edellyttää paljon ponnisteluja, joten kyllä tämä johtajuus on todella sellainen seikka, jota meidänkin on syytä korostaa. Jotta vahvaa johtajuutta saadaan aikaiseksi, hallinnointijärjestelmässä on tunnustettava se, että alueelle annetaan toimivaltaa ja juuri niitä asioita koskevat. Ja monissa tapauksissa voitaisiin ajatella vaikka, että seitsemän maan ulkoministerit huolehtivat Alppi, Alppien strategiassa, niin tämä on kyllä ehkä vähän liikaa, liikaa yritetty on tärkeää, että alueiden kuvernöörit ja kaupunginjohtajat ja yliopistot ja yritysverkostot ja muut sidosryhmät eh, laajassa mielessä kiinnittäisivät tähän huomiota, että tekisivät yhteistyötä. Tämä olisi juuri oikea lähestymistapaa. Tarvitaan todella vahvaa johtajuutta, jotta tämä voisi toimia. Haluaisin kiittää teitä kaikkia. Meille tietenkin tulee jatkossa olemaan vielä mahdollisuuksia keskustella mietinnön pohjalta toimitan sen teille aivan lähiaikoina, mutta minulle oli hyvin tärkeää kuunnella tämä keskustelu niin, että voin myös arvioida sitä, miltä pohjalta mietintäni kirjoitan. Kiitoksia. We Suuret kiitokset. Näin tämä keskustelu päättyy. Ensimmäinen keskustelu tähän mietintöön liittyen. Nyt siirrymmekin sitten esityslistallamme eteenpäin Syyskuussa 2015 vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan YK yleissopimuksen ää, suhteen, ää, mitä tulee todella tähän ää, sopimukseen, niin Euroopan unioni on ää, puhunut sen täytäntöönpanosta ja YK komitea ja työllisyysvaliokunta ovat tehneet yhteisen tilannekatsauksen tämän YK yleissopimuksen täyttöönpanosta EU-ssa ja meidän valiokunnallamme on tässä mahdollisuus lausunnon valmistamiseen. Valmistelijamme Rova Head ei ole valitettavasti tänään paikalla, mutta edustaja Greel puhuu hänen puolestaan. Ja mitä määräaikaa tarkistusten jättämiselle tulee, niin se olisi keskipäivällä 22. helmikuuta maanantaina. Ja näin voimme toimittaa äänestyksen jo maaliskuun kokouksessa. Eli aikataulu on tiukka myös tämän päivän kokouksessa, mutta nyt todella siis esittelijän puolesta edustaja Kreel ja sitten varjoesittelijät. Kiitoksia puheenjohtaja. Pahoittelen kovasti sitä, että edustaja Head ei päässyt tänään paikalle. Itse kuulin tästä puolitoista tuntia sitten saapuessani Brysseliin, joten en voi väittää olevani hyvin valmistautunut. Periaatteessa luen itse asiassa nyt vain sen, mitä äh, Head minulle toimitti. Tosin eihän tämä kovinkaan monimutkainen asia ole, sillä mitä tulee asetuksiin, jotka koskevat äh, rahastoja. Viime vuosina olemme olleet hyvin, hyvin tarkkana sen suhteen, että vammaisten oikeudet tulevat huomioon otetuiksi, erityisesti YK yleissopimuksen määräykset, ne siis todella heijastuvat Euroopan kohesiopolitiikkaan. Vaihdanpa nyt kieltä englannin kielelle, että joudut <laughs> tätä mm, kääntämään päässäni kahteen eri suuntaan, joten esittelen nyt tosiaan nämä Heidin kommentit. Äh, Head on pyrkinyt tässä keskittymään kaikkein tärkeimpiin regi-valiokunnan toimivaltaan kuuluviin asioihin. Ensinnäkin äh, Head toteaa, että artiklat 7 ja 96 seitsemän liittyvät yhtäläisiin oikeuksiin syrjimättömyyteen sekä vammaisten oikeuksiin Euroopan rakenne- ja investointirahastoissa. Yleisesti ottaen sekä operatiivisissa ohjelmissa erityisesti. Nämä artiklat ovat tärkeitä ja mm, ne tulevat koskemaan mm, myös tai kattavasti kaikkia rahastoja. Ja kun puhutaan alue- ja paikallisviranomaisista, heidän tulisi vahvistaa ponnistelujaan eh, syrjinnän torjunnassa. Ja mm, tulee tukea vammaisten eh, oikeuksia, muun muassa terveyspalvelujen äh, saatavuutta. YK on äh, vammaisten oikeuksia koskeva komitea on esittänyt omat huomionsa ja se pyytää komissiota tekemään läheistä yhteistyötä parlamentin kanssa ähm, ottaen huomioon EU-täytäntöönpanokertomus. Rahoitusta tulisi käyttää tukemaan sellaisia palveluja, jotka mahdollistavat vammaisten henkilöiden osallistumisen elämään koti paikoillaan. Edustaja Head katsoo, että tämä tulisi sisällyttää tekstiin ja Head haluaa millään tehdä yhteistyötä varjo valmistelijoiden kanssa. Kiitos oikein paljon. Kiitos teille ja nyt puheenvuoron saavat varjot ensimmäisenä. Äh, Polček, olkaa hyvä. Udělení slova. Mm, ta je... Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä äh, lausunto on äh, hyvin tiivis. Minä olen äh, vakuuttunut siitä, että se äh, vastaa hyvin tarkoitusta ja siinä mainitaan kaikki aihealueet, jotka ovat tärkeitä. Minun mielestäni tässä ei sivuteta Euroopan laajuista strategiaa 2014-2020 koskien vammaisia, varsinkin kun tarkastellaan sitä, miten yhteisö ottaa vastuulleen näitä toimia. Vammaiset henkilöt edellisellä kaudella tosiaankin saattoivat hyötyä edistyksestä, edellisen kauden edistyksestä. Niinpä valmistelija osoittaa hyvin, että yksi kuudesta Euroopassa – on jonkinlai, jollakin tavoin vammainen. Tämä on tärkeä huomio. Voi olla kyse eri tasoisista vammoista, mutta kyse on noin 80 miljoonasta hengestä. He eivät voi välttämättä osallistua täysin yhteiskunnalliseen elämään, talouteen, johtuen niistä esteistä, Äh, ja se saattaa johtaa siihen, että nämä henkilöt köyhtyvät. Ja näin ollen mm, heillä on usein vähemmän varoja käytössään, äh, yleensä noin 10 prosenttia äh, verrattuna muuhun väestöön. Suurin osa vammaisista yli 50-vuotiaista kärsivät jollakin tavoin sairauksista, jotka rajoittavat heidän toimiaansa. Ja kun nyt katsotaan väestön vanhenemista, niin näiden henkilöiden osuus on nousussa. Sitten tästä asiakirjasta huomio. Tässä osoitetaan missä määrin tämä on tärkeä aihe, varsinkin kun ajatellaan, mikä on nykypäivän suuntaus. Näin tarvitaan kohesiopoliittisia toimia tässä, tälläkin alalla. Haluaisin kiinnittää huomiota myös siihen, että Euroopan, eurooppalaisessa strategiassa, joka koskee vammaisia henkilöitä, tässä puhutaan siitä, että instituutioiden osuus vähenee ja meidän mielestämme mm-hmm, tässä parlamentin hyväksymässä asiakirjassa viime vuodelta mennään samaan suuntaan, mutta tässä asiakirjassa suuntaudutaan lähinnä jäsenvaltioihin saattaa olla myös äh, kyse koordinaation puutteesta. Äh, pitäisi äh, pyrkiä avoimemmaksi ja mennä syvemmälle. Tässä on laadittu hyvin kattava ja tiivis lausunto ja minä itse aion tästä esittää pari tarkistusta, mutta erittäin hyvä työskentelypohja. Kiitoksia. Kyllä, Ränkkä saa puheenvuoron ja sitten Damato. Siis haluatteko käyttää puheenvuoron? Kyllä. Olkaa hyvä. Suotan anteeksi. Tämä meni niin nopeasti. Luulin, että joku muu oli minua ennen vuorossa, mutta mukavaa, että sain nyt puheenvuoron. Kiitos siitä. Haluan kiittää valmistelijaa hänen työstään, niin kuin tässä on jo mainittu. Inkluusio, vammaisten inkluusio on asia, jota tulisi, johon tulisi keskittyä entistä paremmin. EU voi olla tässä paitsi täytäntöönpanossa, YK yleissopimuksen täytäntöönpanossa tällainen ajava voima myös todella esimerkiksi horisontaalisen yhdenmukaisuusstrategian tällainen voima. Ja on tärkeää, että vammaisten oikeudet kaikissa Euroopan unionin yhteiskunnissa toteutuvat. Me tiedämme, että näitä, nämä toimet maksavat, saattavat maksaa rahaa, joten Reginkin kannalta voidaan tarkastella sitä, miten EU-rahoja parhaalla tavalla käytetään asian toteuttamiseksi. Ja siksipä tämä onkin niin tärkeä asiakirja. Oikein hyvä lähtökohta mielestämme työn pohjaksi Ehkäpä tätä tekstiä voitaisiin vielä jotain osin vahvistaakin ja näin ollen tulemme tekemään joitain tarkistuksia muun muassa, jotta kiinnitettäisiin erityistä huomiota eh, siihen, että EU-varoja ei voi käyttää millään tavalla, joka saattaa johtaa eh, eristäytymiseen yhteiskunnassa niin, että esimerkiksi vammaisten oikeudet eivät täysin toteutuisi Mm, ja jopa rikkomusmenettelyä voitaisiin mielestämme käyttää, jotta näitä EU-rahoja todella aina käytettäisiin mahdollisimman mukaanottavalla tavalla. No niin, meillä on tämä lausuntoluonnos tosiaan ja haluamme vahvistaa entisestään sitä, että syrjimättömyys on aivan keskeinen periaate ja EU-rahoja tulee käyttää syrjinnän torjumiseen paitsi työmarkkinoilla myös muun muassa sosiaalipalvelujen alalla, kuten terveydenhoidon alalla ja EU-määrärahoja tulee käyttää tavalla, joka myös vahvistaa vammaisten mukana olevaa päätöksenteossa. Hehän parhaiten itse tietävät, mitä muutoksia yhteiskunnissa tarvitaan, jotta yhteiskunta ottaisi myös vammaisten oikeudet entistä paremmin huomioon. Viimeinen seikka ehkä lisäyksenä vielä meiltä paikallistason avoimempi mieli varmasti olisi myös toivottavaa niin, että vammaiset voisivat täysin nauttia oikeuksistaan EU-kansalaisina ja kaikista tarjolla olevista palveluista. Ja nyt mukavaa käydä sitten jatkossa keskusteluja kollegojen erityisesti esittelijän kanssa. Kiitos. Kiitokset Damato ja sitten Jakovcic. Grazie, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää ja hänen koordinaattorin SND-ryhmässä tästä lausunnosta. Kyseessä on merkittävä asia. Kuten tiedämme, Euroopan unioni on YK on yleissopimuksen mukana koskien vammaisten, vammaisten henkilöiden oikeuksia joulukuusta 2010 alkaen. Tämä on ensimmäinen EU ratifioimaan tätä, tämän alan sopimus, mutta se on kokonaan, kokonaisuudessaan ratifioitu tai ei ole kokonaisessaan ratifioitu, koska se oli vielä vaihtoehto, valinnainenkin pöytäkirja, se ei ole ratifioinut. Aluekehityksen valiokunnassa meidän on varmistettava se, että eurooppalaisten kansalaisten oikeuksia valvotaan, erityisesti kun kyseessä vammaiset henkilöt kun otetaan leikkaukset huomioon sosiaalikuluissa, meillä on miljoonia vammaisia henkilöitä, jotka ovat joutuneet köyhyyteen ja sosiaalisesti syrjäytyneet. Sosiaaliset palvelut ovat keskeisiä näille henkilöille, jotta he voivat elää itsenäisesti ja osallistua täysin yhteiskunnan toimintaan, niin kuin yleissopimuksessa taataan on varmaankin tarpeellista tarkastella instituutiollisia mekanismeja Euroopan tasolla niin, että kaikki ottaisivat huomioon yleissopimuksen ehdot, jotka koskevat vammaisia henkilöitä. Olisi toivottavaa, että Euroopan unioni ja kaikki jäsenvaltiot ratifioisivat sopimuksen kokonaisuudessaan mukaan lukien YK on valinnainen pöytäkirja. Se on tärkeä, koska sen kautta ihmisoikeus ja vammaisten henkilöiden komitea voisi saada resursseja ja aloittaa tutkimusmenettely. Kyseessä on väline, jolla vahvistetaan yleissopimuksen täytäntöönpanoa. Tätä myös sidosryhmät ovat korostaneet ja Euroopan vammaisfoorumi myöskin. On siis hyvin tärkeää toimia tässä nopeasti ja ratifioida valinnainen pöytäkirja. Kiitoksia. Thank you, thank you very much, Mr. Jakovčić, on behalf of the show. Kiitokset ja sitten varjoesittelystä Jakovčić, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja puhun herra Takkulan puolesta. Hän on meidän varjoesittelijämme. Pari seikkaa. 80 miljoonaa henkeä arvioidaan olevan erityistarpeessa EU:ssa ja tämä osoittaa, että on hyvin tärkeää täytäntöönpanna YK, on, YK on sopimus yleissopimus kaikissa jäsenvaltioissa ja hyvin tehokkaasti. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän pitää ensin muuttaa asenteitamme ja koulutustamme. On myös kulttuurisia näkökohtia, joihin pitää puuttua, jotka liittyvät näihin vammaisiin henkilöihin. Aivan konkreettisia ongelmia on nämä vammaisilla ei ainoastaan äh, henkisiä, vaan äh, fyysisiä esteitä. Äh, henkiset esteet ovat tietenkin olennaisia, mutta kun puhutaan fyysisistä esteistä, meidän pitää poistaa ne kaikista jäsenvaltioista. Paljon on tehty, mutta edelleenkin esteitä on liikaa. Mielestäni hyvin painotamme sitä, että yleissopimus täytäntöön pannaan kaikissa jäsenvaltioissa ja eh, on tärkeää, että saadaan myös tarvittava rahoitus. Tämä saattaa olla myös ongelma, koska rahaa tarvitaan, jos halutaan päästä eroon fyysisistä esteistä. Eh, ei ole mitään vaihtoehtoa, emme voi muutenkaan toimia. Meidän täytyy auttaa vammaisia henkilöitä, ja heitä on 80 miljoonaa kansalaisista. Kiitos. Muita puheenvuoropyyntöjä en näe, joten äh, seuraavaksi komission edustaja äh, Grenz. Äh, toivon, että nimenne tässä tuli oikein. Jos ei, niin ehkä korjaatte. Kiitoksia. Nimeni on Grange, erittäin ranskalainen nimi. Kiitän teitä, puheenjohtaja. Komission nimissä panen merkille valiokunnan jäsenten tyytyväisyyden tähän asiaan. Kuten tiedätte, kyseessä on erittäin tärkeä asia meille. Minä muuten olen yksikön johtaja, jossa käsitellään vammaisten henkilöiden oikeuksia työllisyys, työllisyyden pääosastossa. No niin, sitten palaan vielä tähän aiheeseen. Todellakin työllisyyspääosastossa olemme hyvin vahvasti mukana tässä politiikassa ja vammaisten henkilöiden oikeuksien puolustamisessa. Te täällä puolustatte aluepolitiikan kannalta näitä eri näkö, näkökohtia, jotka ovat hyvin tärkeitä, että pääsemme eteenpäin työssämme. Teidän puheen vuoron osoittavat, että tuette sitä, mitä me tarvitsemme. Tällainen rakennerahastoja ja eurooppalaisia investointeja tarvitaan. Niihin sisältyy ehdollisuuslauseke olemme nyt aloittamassa 2014-2020 ohjelmakauden täytäntöpanoa, mutta olemme jo nähneet, että jäsenvaltiot ovat huomioineet hankkeemme ja ohjelmamme ja olen todella sitä mieltä, että tilanne on juuri konkretisoitumassa. Puhun tässä Euroopan sosiaalirahastosta EAKRn osalta. Tiedän, että eh, regiopääosasta sitä seurataan hyvin tarkalla, kun puhutaan eh, desinstitutionalisoimisesta, niin tarvitaan resursseja puolella ja kaik, yleissopimuksen täytäntöpano toki tulee meitä auttamaan. Panen merkille huomionne ja muutosehdotuksenne ja aivan oikeutetut huomiot, jotka koskevat pöytäkirjan ratifiointia. Se on kuitenkin kompleksi asia ja siitä vielä käydään sisäisiä keskusteluja johtuen eri oikeudesta seikkoista, joita siihen liittyy. Tästä asiasta en voi antaa mitään konkreettista tietoa, mutta keskustelua kyllä käydään sisäisesti kovin intensiivisesti. Hetkinen, vain katson vielä mitä muuta tästä olisi sanottavaa. Luulen, että olen oikeastaan jo vastannut asioihin, joista puhuitte. Tämä desinstitutionalisaatio on todella tärkeä. Olen varma, että esittelijät tulee kiinnittämään siihen huomiota. Niin siis kyseessä on vammaisten laitoshoidon vähentäminen, laitoskierteen katkaisu. Niin anteeksi, vaan olen vähän sekava ehkä tässä puheenvuorossa, niin tulen tänne vähän kiireellä. Kiitoksia. Suuret kiitokset. Pahoittelen tätä erhettäni nimenne ääntämisessä. Seuraavaksi edustaja Van Nistelrooy. No jos sallitte, niin yksi huomio tässä. Alankomaat ei ole ratifioinut tätä Eh, YK-yleissopimusta. Siitä juuri keskustellaan. Ja kyllä meihin kovaa painetta kohdistuu. Ehkäpä kannattaisi kiinnittää huomiota tähän sanamuotoon kohdassa kuusi, eh, jossa todetaan, että Euroopan rakenne- ja investointirahastoja olisi käytettävä tukemaan – vammaisten henkilöiden laitoskierteen purkamista. Kyllä tämä on ihan oikein, mutta ehkäpä tässä tulisi vielä valaista hiukan sitä, että mitä rakenne- ja investointirahastoja tarkoitetaan, ehkäpä sosiaalirahastoa erityisesti. Tätä tulisi tarkentaa. Ja samoin ehkäpä tulisi myös tarkentaa sitä, että asia liittyy juurikin jäsenvaltioiden sosiaalipoliittisiin toimiin. Ehkäpä tässä ei liian suuria odotuksia nyt tulee asettaa tälle tekstille, sillä tottahan on, että laitoskierteen purkaminen on suuri asia kaikkialla Euroopan unionissa tällä hetkellä. Ja Tämä on hajautettua hallintoa ja tulee osittain ehkä ymmärtää yhteydessä meidän Me Ehkä me tätä tekstiä voidaan hiukan vielä tarkastella. Yes. Kyllä, teillä on varmasti tilaisuus tehdä äh, tarkistus, jos niin haluatte. Ja tosiaan määräaika tarkistusteattamiselle, niin kuin mainitsin, on 22. helmikuuta. Ja nyt Kreel, olkaa hyvä. Kiitos. Haluan lämpimästi kiittää aktiivisesta osallistumisesta tähän työhön. Tulen välittämään terveisenne edustaja Heidille ja Lambertin viimeinen huomio itse asiassa tässä. Hän juuri kappaleessa yksi selvästi viitataan 7. artiklaan 96.7 artiklaan myös siitä, Äh, kenen toimivaltaan asiat kuuluvat. Äh, Missään nimessä tarkoitus ei ole puuttua jäsenvaltioiden toimivaltaan sosiaalipolitiikan alalla, sillä äh, tässä puhutaan nyt yksin omaan niistä puitteista, jotka meillä on rakennerahastojen kautta. Mutta tehkää ihmeessä tarkistuksia ja lämpimät kiitokset tosiaan tässä vaiheessa yhteistyöstä. Kiitos. No niin, kiitoksia teille. Näin tämä keskustelu on saatettu päätökseen ja me jatkamme esityslistamme käsittelyä. Komissio on hyväksynyt delegoidun asetuksen artiklan 132.2 suhteen. Tässä kyse on edellytysten ja menettelyjen täydentämisestä, joilla määritetään, onko jäsenvaltioiden korvattava Euroopan aluekehitysrahastoa, sosiaalirahastoa, kohesiorahastoa, Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevat määrät, joita ei saada perittyä takaisin. Parlamentti on saanut tiedon 29. tammikuuta ja sihteeristö sähköpostitse välitti tiedotteille ensimmäinen helmikuuta. Muistuttaisin menettelystä parlamentti voi vastustaa delegoitua asetusta kahden kuukauden määräajan puitteissa eh, saadusta ilmoituksesta ja tämä tapahtuu valiokunnan tekemällä päätöslauselmaesityksellä, jossa myös perustellaan vastalause 105 säännön pohjalta. Ja jos valiokunta näin haluaa, se voi pyytää vielä pidennystä kahden kuukauden määräaikaan, jos valiokunta ei ole toiminut kahden kuukauden määräajan puitteissa, niin delegoitu asetus katsotaan hyväksytyksi. Dirke Peters aluepääosastolta komissiosta kertoo meille nyt lyhyesti tämän delegoidun asetuksen sisällöstä ja me tältä pohjalta sitten teemme päätöksen tulevista toimistamme. Peters, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä delegoitu asetus, siinä päätetään, eh, onko jäsenvaltioiden korvattava eh, nämä varat, joita ei saada perittyä takaisin. Eh, me olemme keski- keskustelleet tästä useaan otteeseen asiantuntijoiden kanssa jäsenvaltioista. Ja kysymyshän on siitä, että jäsenvaltiot ovat ensimmäisenä vastuussa siitä, että korjataan säännönvastaisuudet ja sitten korvataan tällaiset varat, joita ei saada perittyä. Ja jos tämä ei onnistu, niin siinä tapauksessa voidaan esittää pyyntö, että Tämä, eh, nämä varat tulevat eu budjetista, e, ellei kyse ole sitten eh, virheellisestä toiminnasta tai eh, välinpitämättömyydestä. Tämä, tässä on tietty menettely ja useissa komission tahoissa ei, ei toimita määräaikojen puitteissa. Ja sitten mennään siihen, että eu budjetin, budjetista otetaan nämä varat delegoidussa Asetuksessa esitetään myös kriteerit, ähm, jotka liittyvät siihen, ovatko jäsenvaltiot toimineet äh, niin kuin pitää. Ja, äh, ja jos näin on, komissio voi silti arvioida, että jäsenvaltio on äh, tosiaan toiminut niin kuin kuuluu tässä asetusluonnoksessa on myös se, että jäsenvaltiot voivat päättää, etteivät peri takaisin, ellei, ellei, jos summa on alle 250 euroa eh, yhteistyöohjelmissa. Jäsenvaltiot eh, voivat päättää myös, että eivät peri takaisin näitä varoja. Kiitoksia. Thank you. Kiitos. Kollegat, huomioita. We'll proceed. Fanny Stelroy. Okay, we take the information. No, meillä on nyt tämä tieto. Olisi ehkä hyödyllistä keskustella siitä koordinaattorinen kesken. Meillä on tämä asia tässä, mutta meidän on pohdittava sen taustoja. Okay. Any other comments? Muita huomioita? Ei. Joten näin. Puheenjohtajana ehdotan valiokunnalle, että emme pyydä pidennystä kahden kuukauden määräaikaan. Sopiko tämä? määräaika voi olla 23. helmikuuta keskipäivällä. Tähän mennessä jäsenet voivat eh, toimittaa sihteeristölle päätösosmaesityksen, joka vastustaa tätä delegoitua asetusta. Sopiiko kaikille? Sopii, joten tämä on päätöksemme tämän delegoidun asetuksen suhteen pidennystä ei pyydetä määräaikaa. Vastalauseelle on nyt asetettu. Ja näin päätämme kokouksen julkisen osuuden ja pyydämme kaikkia niitä poistumaan, eh, jotka eivät osallistu koordinaattorien kokoukseen. Jatkamme nyt koordinaattorien kokouksella. Kiitos.